no, il suo è quello là della, della presidenza. Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo poco tempo e quindi dobbiamo... No niin, hyvät kollegat, meillä on hyvin tiukka aikataulu, joten meidän tulee käyttää joka ikinen minuutti hyödyksemme. Me Olemme iloisia siitä, että meidän keskustelukumppanimme oli todellakin äh, aikataulussa ja tuli täsmällisesti paikalle. Mitä tulee esityslistaan ja puheenjohtajan ilmoituksiin? Ministro degli affari esteri croato, che avrebbe dovuto essere... Kroatian ulkoministeri, jonka piti tulla tänään meille, ei voi tulla paikalle. Jotkut teistä tietävätkin sen jo varmastikin sen vuoksi, että hän, tämä liittyy nyt tämän Slovenian ja Kroatian rajakonfliktin allekirjoittamiseen. Tämä on erittäin tärkeä askel Kroatian lähentymiselle Euroopan unioniin ja sen vuoksi on täysin oikeutettua, että Kroatian ministeri ei ole paikalla. Sen sijaan hänen tilalleen tulee Kroatian valtuuskunnan johtaja Tropnjak, ja hän on vastuussa liittymisneuvotteluista. Keskustelu kenraali Morijonin kanssa, joka on esityslistalla huomenna, tai olisi ollut, sekin on peruutettu, koska Ranskassa ja Belgiassa on rautatielakko, joten se lykätään kokoukseen 10.11. kello 16. Ja silloin entinen kollegamme ex Morillon ja kollega Berman, joka on nimetty vaalitarkkailu mission johtoon Afganistanin toiselle vaalikierrokselle tulee olevan paikalla. Tiedätte kuitenkin, että kun Abdullah Abdullah luopui ehdokkuudesta toinen kierros on peruutettu. Näiden muutosten jälkeen, jos kukaan ei vastusta, voimme hyväksyä esityslistan. Hyvä. Jotta eh, arvovaltainen vieraamme ei joudu tässä enää odottamaan tämän enempää, mm, voisin tässä vielä tehdä puheenjohtajan ilmoitukset, mutta kuitenkin tässä välissä toivotan tervetulleeksi Islannin parlamentin valtuuskunnan, joka on täällä jonkin aikaa paikalla ja jota johtaa parlamentin puhemies Rouva Johannisdottir, joka on täällä paikalla. Täällä on myös suurlähettiläs Johnson. Hyvä ministeri, hyvä kollega, meille on ilo, että olette tänään täällä paikalla. Ja viime viikolla tehtiin neuvostossa päätöksiä, sen takia olette täällä ja jotkin näistä aiheista liittyvät tiiviisti siihen, mitä käsittelemme tässä valiokunnassa ja voimme käsitellä näitä asioita osittain tänään ja keskustella niistä. Otsakkeena, jota lähdemme sitten analysoimaan jatkossa, ovat ulkosuhdehallintoon liittyvä, liittyvät asiat – Ja neuvosto on kehittänyt tätä asiaa ottaen ainoastaan osittain huomioon sen, mitä lausuntona parlamentti esitti. Me tarkastelemme myös tämän ulkosuhde hallinnon budjetin käyttöä, joten haluaisimme olla myös mukana entistä tiukemmin tässä hankkeessa. Ja en voi kieltää sitä, että ainakin tässä vaiheessa tunsimme jääneemme hieman syrjään. Toinen hyvin tärkeä päätös ja ehkä odottamaton sellainen, tai ainakaan tilanne ei näyttänyt vielä kehittyneen näin pitkälle, mutta Syyrian kanssa on allekirjoitettu assosiaatiosopimus 80 vuodeksi. Ja tästäkin meidän valiokuntamme täytyy antaa myöntävä lausunto. Sitten muut kysymykset, joita tuolloin käsiteltiin, oli esimerkiksi Pakistanin ja Afganistanin tai niitä koskeva uusi strategia. Tässä tuodaan esiin kehitys sosiaalikysymyksissä, ihmisoikeuksissa, naisten oikeuksissa. Sitten tuodaan esiin tehokas hallinto toimielimissä ja alueen sotilaallinen valvonta. Tämä on hyvin tärkeä asia ja tulevaisuuden vision kannalta hyvin tärkeä. Se ei ole ehkä mikään ulospääsyn strategia, kuten jotkut sanovat, vaan muutoksen siirtymän strategia, kuten täällä on sanottu, niin että legitiimisti ja demokraattisesti valitulle Afganistanin hallitukselle voidaan antaa puitteet sille, että se pääsee kohti demokratiaa ja vaurautta. Ja sanoisin, että nyt kun maassa on legitiimisesti valittu hallitus, niin suhteemme tuohon maahan päivittyvät entisestään ja olemme entistä motivoituneempia tekemään yhteistyötä ja ponnistelemaan tähän suuntaan. Mutta en halua nyt enää käyttää aikaa, koska ministeri on paikalla ja se on kokouksen tarkoitus, että hän puhuu. Haluan kuitenkin vielä sanoa valitettavasti, ja sanon tämän nyt jo tässä etukäteen, että puheenjohtajana minun täytyy rajoittaa puheenvuoroaikojanne heti ensimmäiseltä kierrokselta lähtien. No niin, hyvä ministeri, olkaa hyvä. Uh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänään tänne. Minähän olin seitsemän vuotta ulkoasioiden valiokunnan jäsenenä, joten se on todella lähellä sydäntäni ja ilolla otin tämän kutsun vastaan. Olen täällä valmis luonnollisesti vastaamaan kysymyksiin, mutta olen täällä nyt raportoimassa viime viikon Luxemburgin maanantaina tiistaina pidetystä yleisasioiden neuvoston kokouksesta. Ensimmäinen äh, kokousosio käytettiin näihin johtopäätöksiin jotka liittyivät viime perjantain huippukokouksen tuloksiin. Joten keskityn nyt tässä ainoastaan ulkoasioihin liittyviin kysymyksiin. Tämä alkoi illallisella maanantai-iltana, jolloin puhuimme Länsi-Balkanista ja Iranista. Iran on luonnollisesti esityslistalla, koska kuten te kaikki tiedätte, niin tilanne on kesän jälkeen hyvinkin turbulentti. Ihmisoikeuskysymykset ja muut ovat eh, siellä eh, ongelmana. Puheenjohtaja Maa on laatinut koko joukon lausuntoja meidän eh, huolistamme liittyen toisinajattelijoiden väkivaltaiseen kohteluun ja näihin kuolemantuomioihin sekä näihin joukko-oikeudenkäynteihin näiden mielenosoitusten jälkeen. Ja Iranhan on sitoutunut ihmisoikeuksiin mutta silti siellä on rikottu ihmisoikeuksia ja muuta. Iran tulee todennäköisesti pysymäänkin hyvin tie tulee pysymään hyvin kivisenä ja on erittäin tärkeää, että kaikki 27 jäsenvaltiota on tässä yksimielisiä. Mikäli Iran on valmis näkemään, että on toinenkin keino, on mahdollista toimia yhteistyössä sen sijaan, että vain hyökätään, niin EU on valmis tarjoamaan kättä. EU 3 plus 3 Solanan kanssa tapasi viikko sitten Jalilin kanssa ja tämä tapaaminen oli ensimmäinen laatuaan 40 kuukauteen ja taustalla oli nimenomaan tämän rikastamattoman uraanin valmistaminen. Tapaamisessa ei saatu mitään suuria läpimurtoja liittyen esimerkiksi Iranin, siihen, että Iran lopettaisi tämän äh, uranin rikastamisen. Mutta Iran joka tapauksessa lupasi avata ovensa ja myös lukea tämän äh, ehdotuksen siitä, että Iran sitoutuisi lähettämään tämän rikastetun uranin ulkomaille ja lopettaisi sen käytön mahdollisiin sotilaallisiin tarkoituksiin. Sitten äh, meillä on oli tarkoitus järjestää toinen kokous, mutta sitä ei tullut. Yleisasioiden ministerit äh, antoivat kohtuullisen synkän kuvan tästä äh, ydinasiasta ja ihmisoikeustilanteesta Iranissa ministerit sitoutuvat yhä vielä tähän kaksisuuntaiseen yhteistyöhön ja siihen, että pyritään pitämään Iranin ydinohjelma rauhanomaisena. Ja mitä tulee yhteistyöhön IAEAn kanssa, niin ministerit painottivat sitä, miten vakava tilanne on liittyen Iranin asenteisiin. Sitten painotettiin sitä, että äh, Iranin täytyy tulla vastaan äh, ja myös äh, toimia YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti. Jos näin ei tapahdu, niin silloin käyttöön voidaan ottaa pakotteita. Ja jotta pakotteet olisivat tehokkaita, niistä on päätettävä YKssa. Ja sovittiin, että on aina muutenkin arvioitava mahdollisten pakotteiden vaikutuksia. Sitten keskustelimme Länsi-Balkanista, lähinnä Bosnia-Herzegovinasta. Puheenjohtajamaa informoi toisen kierroksen keskusteluista, jotka käytiin EUn, USAn ja Bosnian johtajien kanssa Butniassa Sarajevon ulkopuolella 21. lokakuuta lokakuuta. Tämä on yhteinen EUn ja USAn aloite. Carl Bildt oli paikalla ja USAsta Steinberg, komission jäsen Rehn ja sitten herra Cooper ja Bosnian puolelta oli useita korkean tason johtajia. Neuvosto piti hyvänä tätä aloitetta. Bosnia on poliittisesti epävakaassa tilanteessa ja sen vuoksi johtajien täytyy nyt ottaa vastuuta laajemman tason uudistuksista. Tässä kokouksessa ei nyt saatu mitään merkittäviä läpimurtoja sen vuoksi, että Bosnian johtajat haluavat pitää kiinni asemistaan eivätkä ole valmiita antamaan tarvittavia myönnytyksiä. Silti meidän mielestämme tässä on nähtävissä tiettyä tiettyä varovaista positiivisuutta ja optimistisuutta sen vuoksi, että kaikki osapuolet haluavat jatkaa vuoropuhelua. Tulevina viikkoina me tulemme keskittymään tähän prosessiin, kuuntelemaan sen osapuolia ja katsoa, millä tavalla voisimme parantaa Bosnian toimivuutta. Heidän täytyy myös ymmärtää, että ei voida vain pysähtyä ainoastaan näihin minimeihin, vaan täytyy päästä eteenpäin ajatellen EUn jäsenyyttä. Täytyy päästä siihen, että eh, siellä olisi todellista EUn läsnäoloa, ja joka vaikuttaisi sitten mahdollisesti tulevaan jäsenyyteen. Puhumme nopeasti myös Albaniasta. On tiettyjä perustuslaillisia syitä, jotka estävät eh, Albania lähettämästä eh, jäsenhakemusta hakemusneuvotteluiden käynnistämistä käsiteltäväksi. Seuraavana aamuna käsiteltiin Lähi-idän tilannetta. Rauhanprosessi on luonnollisesti siellä hyvin kriittisessä tilanteessa ja tilanne on hyvin kriittinen. Ihmisoikeustilanne on vaikea Gasassa. Mitä suuria tuloksia ei olla saatu ja Palestiinan puoli on hyvin heikko. Tämän, tältä taustalta puheenjohtajamaa ajatteli, että olisi hyvä saada aikaan tällainen epävirallinen äh, keskustelu ja miettiä EUn puolelta, mitenkä voitaisiin äh, saada tilanne liikahtamaan. Keskustelu alkoi siitä, että Solana äh, kuvaili mm, hänen viimeistä matkaansa alueelle ja hän painotti, miten kiireellistä on saada neuvottelut käyntiin tämän vuoden loppuun mennessä. EUlle on tärkeää tukea Fahedin suunnitelmaa rakentaa asteittain Palestiinan valtiota yhteistyössä n kanssa. Ja EUn tulisi olla hyvin selkeä siitä, että kysymys on kahden valtion ratkaisusta perustuen vuoden 1976 rauhansopimukseen. Presidentti Obama tukee tätä ja myös sitä, että EUlla on tässä lisäarvoa. Ja se, että EU antaisi jatkossa lisää tukea Palestiinan viranomaisille, sitä tuettiin. Sitten eh, Palestiinan valtion rakentaminen, turvallisuuskysymykset, pakolaiset, Jerusalem ja alueelliset välineet olivat aiheita, joita käsiteltiin nopeasti. Ministerit eh, olivat myös hyvin huolissaan ihmisoikeustilanteesta eh, Gazassa ja olivat sitä mieltä, että sinne täytyisi päästä paikan päälle. Oltiin yhtä mieltä siitä, että täytyy jatkossakin kannustaa palestinalaisten keskeiseen rauhantyöhön ja sovintoon koska sitä täytyisi pyrkiä välttämään länsirannan ja Gaasan välisen kuilun syvenemistä. Me keskustelimme myös Afganistanista, mikäli ihan nopeasti siitä voisin vielä kertoa. Me luulimme silloin vielä, että tulisi toinen vaalikierros, mutta nyt me tiedämme, että näin ei tule olemaan. Mutta neuvosto, kuten herra puheenjohtaja tässä sanoikin, hyväksyi johtopäätökset ja strategian EUn jatkotuesta Afganistanille ja Pakistanille. Nämä asiakirjat ovat mielestämme hyvin tärkeitä ja ne tulevat ohjaamaan EUn työtä tuolla alueella lähitulevaisuudessa. Ja neuvostolla oli myös niin kutsutut äh, siniset kirjat, jossa äh, on suuntaviivat EUn tuelle Afganistanissa ja Afganistanissa. Afganistanissa äh, on EUn tukea yli kaksi miljardia euroa, mikä on todella paljon rahaa. Sitten me puhuttiin myös siitä, että on erittäin tärkeää keskittyä kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja EUn tulisi keskittyä tämän valtion rakentamiseen, hyvään hallintoon, oikeusvaltion edistämiseen – ja siihen, että äh, komissio suunnittelee myös äh, uuden äh, sadan tarkkailijan lähettämistä. Ja sen lisäksi täytyy huolehtia siitä, että Afgani, Afganistanin valtion oma vastuu suhteessa kansalaisiin vahvistuu. Ja EUn tulisi olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa uuden hallinnon rakentamisessa mukana. tällainen konferenssi tullaan järjestämään Kabulissa. Erittäin tärkeää, että sinne saadaan sitten hyvin selkeä ja johdonmukainen esityslista. Sitten vielä Pakistanista tilanne, turvallisuustilanne siellä äh, on heikentynyt koko ajan. Meidän on välttämätöntä tukea hallitusta niin, että äh, vastarintaliikkeet saataisiin riisuttua aseista. Puhuttiin myös Sri Lankasta, jossa taistelut päättyivät toukokuussa, mutta jossa äh, yhä vielä on paljon humanitaarisia rikkomuksia, erityisesti pohjoisessa, jossa on enemmän kuin 250 000 sisäistä pakolaista, jotka ovat vielä suljetuissa leireissä. He elävät todella huonoissa olosuhteissa ja hyvin harvaan saanut palata kotiinsa. Ja tilanteen parantamiseksi neuvosto hyväksyi johtopäätökset, jossa vaaditaan, että Sri Lankan hallitus noudattaa kansainvälisiä lakeja. Ja tämän äh, konfliktin jälkiselvittely on ollut liian hidasta ja että hallituksen täytyisi pyrkiä todelliseen äh, sovitteluun ja ottaa huomioon Sri Lankan kaikki eri yhteisöt ja heidän huolenaiheensa. Me olemme saaneet raportteja hyvin vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten teloituksista, median vapauden ja sananvapauden rajoittamisesta ja niin edelleen. Neuvosto johtopäätöksissään sanoi, että kaikki rikokset on saatava tutkittua tuomioistuimiin, riippumattomiin tuomioistuimiin. Ja on vaadittu, että näistä leireistä vapautetaan ihmisiä ja että ne saavat palata, ihmiset saavat palata koteihinsa ja että tämä palaaminen on vapaaehtoista. Ministerit painottivat myös sitä, että EU on valmis tukemaan hallitusta niin, että asioita saataisiin selvitettyä eteenpäin. Lopuksi keskustelimme vielä Moldovasta ja Carl Bildt kertoi ministerin troikkavierailusta 15.16. lokakuuta sinne. Kuten tiedätte, Moldova on hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja siellä olisi tehtävä hyvin paljon uudistuksia, jotta se voisi parantaa kilpailukykyään. Siellä on uusi hallitus, Filatin johdolla ja siellä EUn integraatio on yksi painopistealueista. EU voi auttaa ja tukea ja näin me myös teemmekin. Meillä äh, on neuvotteluiden alla uusi sopimus Moldovan kanssa. Kuten tiedätte, niin Moldova on osa tätä itäistä äh, kumppanuusohjelmaa Äh, maan vapauttaminen, liberalisointi on yksi tärkeä osa tätä. Sen lisäksi nyt haluttaisiin nopeuttaa budjettitukea niin, että se olisi, äh, maa olisi kykeneväinen saamaan äh, kansainvälisestä valuuttarahastolta lainoja. Toive on pientä, mutta on tärkeää kuitenkin pyrkiä eteenpäin. Ministerit painottivat myös se, että Moldovassa on tärkeää saada Moldova mukaan ja nyt tämä uusi hallitus ja Eurooppa-mielinen asenne on se, mitä meidän tulee hyödyntää. Tässä olivat nämä pääsuunnittain ne keskustelut, mitä me käymme, kävimme yleisasioiden neuvostossa. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Grazie, signor ministro. Kiitoksia, hyvä ministeri. Tämä oli kattava ja tarkka esitys. Valitettavasti vielä kerran minun on toistettava, että teillä on ainoastaan minuutti käytettävänne. Yksi kysymys ja vähän turhaa puhetta. Salafranca. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa kollega Malmström. Teillä on varmasti paljon muitakin velvoitteita. Mukava, että tulitte tänne. Haluaisin hieman kuulla huippukokouksen valmisteluista – ja siitä, mikä tilanne nyt on, kun Tsekin presidentti allekirjoitti Lissabonin sopimuksen. Mikä on tuleva aikataulu esimerkiksi, kun nimetään komission jäseneitä, jäseniä ja korkea edustaja ja niin edespäin. Haluaisin myös tietää, mi, mitä mieltä olitte siitä, että Afganistanin toinen vaalikierros poistettiin, peruutettiin. Ja mitkä olivat ne syyt, joiden takia Syyrian hallituksen äh, lähestymistapa muuttui. Ja sitten vielä Honduras. Miten suhtaudutte massa vallitsevaan kriisiin ja mitkä ovat mahdollisuudet päästä siellä eteenpäin? Grazie onorevole Salafranca. La... Kiitos Salafranca. Seuraavaksi Chrysler Dörfler. Yksi minuutti. Ilman mikrofonia. Frau Präsidentin zu Afghanistan. Kiitos puheenjohtaja Afganistanista. Rottenberg, uusi puolustusministeri, on puhunut Afganistanin oloista, sodan kaltaisista oloista Saksan määritelmämme tunnemme. Sotahan tarkoittaisi sitä, että olisi toinen laininen tilanne, oikeudellinen tilanne, esimerkiksi sotavankeja ajatellen. Miten te arvioitte tilannetta? Voitteko olla Gutenbergin kanssa samaa mieltä? Ja entä Afganistan, hyvää hallintoa, me kaikki haluamme – mutta tavoitteenahan on päästä sieltä myös pois. En näin lyhyellä aikavälillä, että se on mahdollista keskellä pitkällä aikavälillä. En myöskään. Tästä tulee vielä hyvin pitkä prosessi. Mutta meidän pitäisi jotenkin selkeästi sanoa, mitä siellä nyt tapahtuu. Sodan tapaiset olot kyllä antavat melko oikean kuvan. Tässä pitäisi ajatella nyt kansainvälistä Grazie onorevole Kiitoksia. Seuraavaksi minuutti Watsonille. Thank you, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Toivottaisin puheenjohtajan tervetulleeksi. Me olemme häntä kaivailleet, kaipailleet täällä. Tervetuloa tänne takaisin. Ja onnittelut siitä, että Ruotsin puheenjohtajakausi etenee niin hienosti. Voisikohan puheenjohtaja vahvistaa sen, että Lissabonin sopimus astuu voimaan – joulukuun ensimmäinen päivä. Ja ensi viikolla on ylimääräinen huippukokous ja että Tony Blairista ei tule seuraavaa neuvoston puheenjohtajaa. Haluaisiko hän kommentoida myöskin sitä, miksi ei voitu sopia siitä, miten EU rahoittaa taistelun ilmastonmuutosta vastaan. Miksi sitä ei päästy kokoisessa huomioon? ja voiko hän kommentoida Iranin suunnitelmia kehitellä ydinaseita? Kiitos. Seuraavaksi Lunacek minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Neuvoston edustaja, kolme lyhykäistä kysymystä. Yksi Kosovosta. Miten te luulette, että tilanne kehittyy neuvostossa ja seuraavassa kokouksessa liittyen Kosovin äh, viisumivapauteen. Reenin äh, edistymisraportissa laajentumisen kohdalta on sanottu, että pitäisi käydä äh, viisumivapauskeskustelua ja sitä pitäisi helpottaa tätä viisumivapautta. Ollaanko neuvostossa samaa mieltä? Toisekseen tämä edistymisraportti, siinä sanotaan, että Makedonian neuvottelut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa pitäisi käyttää? Onko mahdollista, että seuraavassa neuvoston kokouksessa näin tehdään? Kiitos. Seuraavaksi Atkins, minuutti samoin. Chairman, um, very briefly. On... Puheenjohtaja, lyhyesti. Viisi brittisotilasta on jälleen saanut surmansa Afganistanissa. Pyytäisin vähän tietoa siitä, Onko neuvostossa keskustelut siitä, että muut NATO-jäsenet lähtäisivät joukkoja Afganistaniin tukemaan yhdysvaltalaisia, brittejä ja muita? Onko sitä mieltä, että edistystä on tapahtunut siinä, että puututtaisiin korruptioon, joka liittyy Afganistanin hallituksen toimiin, kuten ilmeisesti presidentti Obama on pyytänyt – kuuden kuukauden toimien osalta, ei ainoastaan puheita siis vain toimia. Haluaisin kysyä vielä lähi -idästä. Onko Palestinan ja Gaasan ongelmista keskusteltu siinä mielessä, että annettaisiin tukea infrastruktuurin, terveydenhoitoon ja niin edelleen Israelin puolelta? Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Maier minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, hyvä ministeri. Sopimus, johon on nyt päästy Hondurasin legitiimin hallituksen ja vallankaapanneen hallituksen välillä saatiin aikaan neuvoston toimesta. Haluaisin kuitenkin kuulla siitä, että yksi ydinehto tässä on se, että valta palautetaan presidentti Selajalle ja Tämä näyttää kuitenkin olevan vaikeasti toteutettava. Tätä kautta päästäisiin normaaleihin olosuhteisiin Hondurasissa. YK seuraa tilannetta maassa ja seuraa sitä, että tätä sopimusta noudatetaan. Ja haluaisin kuulla teiltä, hyvä ministeri, jos Seläjälle ei palauteta valtaa, niin mikä olisi silloin neuvoston kanta? Toimiiko se samoilla linjoilla YK kanssa, eli että valtaa, val, vallan kaapanutta Micheletin hallitusta ei tuettaisi? Kiitos, Meijer. Seuraavaksi Kassu Leaders, minuutti. Thank you, President. Two very quick questions. Kaksi ihan lyhykäistä kysymystä. Haluaisin pyytää ministeriä arvioimaan Serbian rooli ponnisteluissa, joita EU ja USA tekevät Bosnia-Herzegovinan suhteen. Minkälainen rooli sillä on, mikä rooli Belgradilla on Bosnian serbien keskuudessa. Olin viime viikonloppuna Kairossa ja Al-Aqsan moskejan ongelmat olivat esillä siellä. Voisitteko te kommentoida tätä varsinkin, koska tämä vaikuttaa muslimimaailmaan enemmänkin kuin pelkästään palestinalaisiin. Ja se on ongelma ää, maltillisille muslimeille. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro Gomesille, joka päättää sitten ensimmäisen kysymyskierroksen, jonka jälkeen ministeri vastaa. Siis minuutti. Olkaa hyvä. Um, on the Middle East, you did not mention, but is... Ette ähm, että äh, näitä äh, Israelin äh, asutuksia. Siirtokuntia. Sitten toinen, äh, minkä minkälainen on EUn strategia. Sen lisäksi mainitsette sen vaikutuksen, minkä me haluaisimme kansalaisyhteiskuntaan, siviiliyhteiskuntaan Afganistanissa. Kolmanneksi Sri Lankasta Eikö ollut tarkoitus, että GSP plussa keskeytettäisiin? Puhuttiinko tästä ministereiden kesken? Eh, kiitos. Seuraavaksi vastausvuoro ministerille. Ja käyttäkää siihen tarvitsemanne aika. Yes, thank you, and thank you for all the questions. Uh, I will group them in, in theme rather than... than uh... Kiitos, kiitos kaikista kysymyksistä. Ehkä yhdistelen niitä vähän aiheittain. Ensin pahoittelen sitä, että britti sotilaat ovat menehtyneet Afganistanissa. Tämä on aina todella surullista. Minä olen tässä muistaa myöskin perheitä. Ensin aloittaisin siis Afganistanista. 35 000 ihmistä meillä on EU-sta siellä suurimmat joukot toisen maailmansodan jälkeen, joten me olemme siellä hyvin voimakkaasti läsnä. Kommentti ilman mikrofonia. Yes, EU Yes. EUn jäsenvaltioista puhun siis kyllä. Olemme siellä siis voimakkaasti läsnä Meillä on pitkän aikavälin sitoumus siellä ja nyt olemme keskustelleet laajemmasta Afganistanin strategiasta. Ei siis ainoastaan puhuta sotilaallisesta läsnäolosta, joka toki jatkuu lähitulevaisuudessa. Mutta pyrimme katsomaan, miten voimme integroida tämän niin, että voimme auttaa afganistanilaisia omaamaan tämän prosessin itselleen, tukea kansalaisyhteiskuntaa, taistella korruptoituneisuutta vastaan vahvistaa naisten asemaa. Kuten olen sanonut aikaisemmin, tämä on tärkeää. Tämä vie aikaa, mutta työ on tärkeää. Ja sitten toivomme, että uusi hallitus ja presidentti karsai voisivat toimia laajan tuen turvin. Toimme, että näin voitaisiin edetä ja ehkä luopua sellaista yhteyksistä, jotka eivät ole tässä avuksi. Oikeusvaltion periaatteet nämä ovat tärkeitä, siksi meidän poliisin missiomme siellä on tärkeä ja olemme tehneet kovasti työtä, jotta voisimme ajaa tällaista strategiaa, josta keskusteltiin eilen Washingtonissa Afganistan, Pakistan oli siellä huippukokouksen aiheena. EU tekee yhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa, ottaen huomioon erityiskompetenssit tietenkin. Tärkeellistä on nähdä tämän Pakistanin alueelliset vaikutukset. Ja viime maanantain tiistain keskusteluissa keskityttiin pitkälti tähän. Ja tämä työ tietenkin jatkuu, mutta uskon, että olemme nyt luoneet puitteet paljon johdonmukaisemmalle strategialle, joka vahvistaa juuri kansalaisten tekemää siviiliyhteistyötä, eikä näistä sotilaista ulottuvuutta. Kyllä voin vahvistaa, kuten kaikki tiedätte, että Klaus on allekirjoittanut sopimuksen eilen. Ja sopimus astuu voimaan joulukuun ensimmäisenä päivänä. Tarkkaa aikataulua en voi nyt vahvistaa. Ruotsin puheenjohtajan valtiona tietenkin nyt on yhteydessä kaikkiin jäsenvaltioihin ja pääministereihin, jotta saataisiin ensimmäiset käsitykset näistä nimityksistä, kahdesta nimityksestä. Enkä halua spekuloida tässä tuloksilla, mutta heti kun ensimmäinen kierros on järjestetty, Minusta pojat Reinfeldt kutsuu koolle ylimääräisen huippukokouksen. Varmasti marraskuun puolivälissä me teemme nyt kaikkemme, että kaikki voi astua voimaan joulukuun ensimmäisenä päivänä. Ilmasto ja rahoitus. Minusta meillä on nyt eurooppalainen mandaatti ja hyvä niin puheenjohtajavaltion puolelta olisimme toivoneet pääsemämme vähän pidemmälle yksityiskohtaisempiin asioihin, mutta me sovimme puitteista siitä, että, miten, että rahoitettava on. Meillä on puhuttu nyt sisäisestä taakan jaosta siitä, miten jaetaan, miten otetaan huomioon globaalit asiat, miten otet, huomioidaan BKT ja päästöt, miten näitä painotetaan ja sitten kaikkein vähiten kehittyneiden maiden pitäisi saada EUlta tukea, mutta kaikki muut maat, siis liitteen yksi maat, Yhdysvallat, Australia, tarvitaan mukaan, kun puhutaan konkreettisemmasta rahoituksesta. Eli ei nyt tässä näytetä kaikkia kortteja ennen mandaat, ennen Kööpenhaminaa, anteeksi, mutta meillä on tässä ihan voimakas mandaatti entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Olemme iloisia siitä, että nyt on edistytty, puhuttu päivämäärästä. Tiedämme, että nimikysymystä ei ole vielä ratkaistu, mutta uusi Kreikan hallitus haluaa eteenpäin tässä kysymyksessä. Toivottavasti joulukuussa saamme jotain edistystä aikaiseksi. Kosovosta myös. Kuten hyvin tiedätte, ei ollut ensimmäisten keskusteluiden aiheena, joten nyt keskitymme Serbian, Montenegron ja Fyromin. Euroopan parlamentin kanssa teemme yhteistyötä tässä Albanian, Bosnian kanssa myös, jotta voimme tukea niin, että mukaan päästään mahdollisimman pian. Kosovo tietenkin on keskusteluiden kohteena myös, mutta lisätyötä on ja Tietenkin kosovan erityistilanne monimutkaistaa asiaa entisestään, mutta me komission kanssa käymme vuoropuhelua siitä, miten voimme edetä tässä kysymyksessä. Edistyskertomus saadaan joulukuiseen yleisten asioiden neuvostoon, joten saamme lisäkertomusta silloin 11. joulukuuta suurin piirtein. Koviltilta lisää. Syyria, niin. Syyria hyötyi taloudellisesti sopimuksen allekirjoittamisesta. Aikaisemmin on pelätty tulli tulojen leikkautumista, mutta nyt on nähty, että tasapaino on muuttunut tässä ja se varmasti oli tärkeä ratkaiseva tekijä. Serbian kehitys on eduksi siellä tapahtuu edistystä useampien osatekijöiden osalta. Yhteistyö kansainvälisen tuomioistuimen kanssa, tämä on vielä voin oleva kysymys, mutta useimmilla aloilla edistystä tapahtuu ja toivotaan, että tämän alueen maat voivat osoittaa ja myöskin nähdä, että uudistuksista on hyötyä niin, että EU myös pitää omista lupauksistaan kiinni lähidästä ei. Tässä kokouksessa ei keskusteltu infrastruktuurista, viemäriverkostosta ja siirtokunnista, vaan nyt keskusteltiin yleisemmin ja arvioitiin tilannetta. Mutta te tunnette hyvin sen asian, että lähidän kysymys on lähes jokaisen tai ehkä jokaisen kokouksen esityslistalla ja ongelmakysymys on hyvin tiedossa. Honduras. Niin. Mitä siitä sanoin? Sorry, yes, here. Yes, it is, it is a little bit, we have a... Niin. Me olemme tietenkin seuranneet tätä tilannetta hyvin tarkkaan. Puheenjohtajavaltio on esittänyt useita julkilausumia. Vähän liian varhaista on nyt sanoa, saadaanko täytäntöön pantua tämä sopimus eri tahojen välillä. Me olemme keskustelleet eri toimista, jos kompromissiin ei päästä, niin varmaankin tätä keskustelua käydään neuvostossa jälleen, mutta nyt vähän odottelemme, katsomme mitä siellä tapahtuu. Me seuraamme asiaa hyvin tarkkaan ja tiedän, että Espanja tulevana puheenjohtajan valtiona tietenkin valvoo tilanteen kehittämistä myös tarkkaan. Kiitos. No niin, nyt jatkamme sitten toisella kysymyskierroksella. Pöttering, minuutti. Herr Präsident, vielen Dank. Äh, Frau Ministerin, ich möchte noch mal... Kiitos Rouva ministeri, haluaisin puhua vielä Lähi-idästä ja liittyen Gomesin kysymykseen. Me Euroopan parlamenttina eh, olimme ja olemme aina olleet eh, rehellinen välittäjä, mitä tulee sekä Israelin että Palestiinan turvallisuuteen. Me olemme aina puolustaneet Israelin olemassaolo-oikeutta, mutta me olemme myös puhuneet siitä, että se rinnalla, rinnalle voi kehittyä elinkelpoinen Palestiinan valtio. Eikä riitä se, että me sanomme, että tiedämme, mitä siirtokunnista ajatellaan amerikkalaiset nähtävästi ovat muuttamassa hieman kantaansa ja pyytäisinkin neuvoston puheenjohtajaa koko maailmalle sanomaan, että mikäli näitä siirtokuntia lisärakennetaan, niin se ei ole hyväksi rauhalle tuolla alueella. Kiitos. Seuraavaksi Brandner, minuutti. Yes, uh, thank you. I have, um... Kiitos. Minun kysymykseni liittyy ulkoiseen palveluun ja hyväksyttyyn asiakirjaan. Siellä puhutaan ohjelmistoista maantieteestä jakautumista ja niin edelleen, että tästä sovitaan ennen vuoden 2009 loppua. Olin tästä hiukan ymmälläni. Tämä on sivulta neljä, mutta korkean edustajan kai tässä pitäisi ensin tehdä ehdotuksensa. Hän täällä vielä nimetty, joten miten oletatte, että tämä prosessi edistyy näin nopeasti? Muuten palaisin Gomesin kysymykseen, joka liittyy Sri Lankaan ja GSP Plussaan. Tästä on tärkeää puhua. Mutta koska päätös tehdään siitä, että lakkautetaan tämä sopimus tai tehdään siihen tauko. Sopimus Libyan kanssa, maahanmuuttovirrat ja laiton maahanmuutto. Toivoisin päivitystä siitä, missä neuvotteluissa nyt mennään Libyan ja EUn välisessä sopimuksessa. Kiitos. Grazie, onorevole Bradner. Kiitos. Seuraavaksi Tanok, minuutti. I'm just wondering, uh, Madam President. Kiitos. uh, ministeri, puhuttiinko mitään tulevasta EU-Venäjä-huippukokouksesta ja siitä tosiasiasta, että Venäjä vieläkin tukee Iranin äh, ydinohjelmaa toimittamalla heille urania ja he ovat äh, uhanneet, että he myyvät 300 ohjusta äh, Iranille. Uh, tällaiseksi pelotteeksi Israelin suuntaan. Ja liittyen sitten tähän valiokuntaan, uusi korkea edustaja, kuka hän sitten ikinä onkaan, tulee toimimaan myös komission varapuheenjohtajana. Olen saanut eri virkamiehiltä hieman erilaisia näkemyksiä siitä, onko neuvosto sitä mieltä, että tämän korkean edustajan tulisi tulla tämän valiokunnan kuultavaksi, vaikkakin hänestä tulee myös komission varapuheenjohtaja. Kiitos. Lösing, minuutti. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zum, zu Afrika. Es hat ja... Kiitos. Yksi kysymys Afrikasta. Neuvoston päätelmä Hän saatiin Suurten järvien alueesta ja Kongosta ja tässä viitattiin siihen, että eivät ainoastaan vallankumoukselliset, vaan myös armeija on tehnyt tai loukannut ihmisoikeuksia räikeästi. Ja siellä koulutetaan joukkoja Kongoon. Eusekin uudistukset eivät ole onnistuneet. Ja hyvä ministeri, miten te arvioitte Eusekin onnistuneen? Sitten kysymys Pakistanista hieman saman suuntaan. EUn toimintaohjelman myötä EU haluaa auttaa uudistuksissa ja lisätä kapasiteettia terrorismin torjuntaan. Minkälaista tukea siellä annetaan ja mitä toimia on suunnitteilla? Grazie, onorevole Lösing. Kiitoksia Lösing. Seuraavaksi Landsbergis minuutti. Oh, there are two simple questions on Georgia. Kaksi yksinkertaista kysymystä Georgiasta. Seuraako puheenjohtajan valtio järjestelmällisesti Ankisin Laakson toimia Venäjän puolelta ja toisaalta mikä on syy tai selitys sille, että Espanja ei halua helpottaa viisumioikeuksia tiettyjen Georgian kansalaisten osalta. Nyt voitaisiin ajatella sitä, että Espanjan hallitus haluaa myötäillä – Venäjää. Miten puheenjohtajan valtio pyrkii ratkomaan näitä ongelmia? Kiitos Landsbergis. Seuraavaksi kollega Ril Nielsen, minuutti. Dziękuję panie przewodniczący. Mm, Pani minister, ja chciałem zapytać o sprawę... Herra ministeri, eh, rouva ministeri, haluaisin kysyä teiltä asiasta, josta puhuttiin muutama kuukausi sitten kun edustin täällä Puolan parlamenttia. Halusin puhua tästä Ruotsin ja Puolan lähiprojektista, itäisestä projektista. Miten te olette nyt nähneet ne maat, joiden olisi tarkoitus olla tässä ohjelmassa mukana, miten ne suhtautuvat tähän? Haluaisin kysyä erityisesti Valko-Venäjästä. Miten puheenjohtajamaa, eh, millaisina te pidätte niitä mahdollisuuksia, että siellä saataisiin myös kansalaisyhteiskunta mukaan tähän ohjelmaan? Kiitos. Je reviens d'une délégation en Palestine euh, la semaine dernière et je peux confirmer effectivement que la colonie... Minä olen juuri tullut Palestinan matkalta ja voin vahvistaa, että siirtokunnat jatkuvat Itä-Jerusalemista. Suuri perhe joutui poistumaan 53 henkeä kahdesta talosta sieltä, 19 lasta – me näimme, miten he joutuivat luovuttamaan asuntonsa. Me näimme, että rakennuksia tuhottiin, muureja rakennetaan. Minun kysymykseni liittyy maatalouden työntekijöihin länsirannalla. Me olemme EU-saineet vapakauppasopimusta Israelin kanssa. Miten voidaan olla – varmoja siitä, että ei tuoteta tällaisissa oloissa näitä maataloustuotteita, joita meille tuodaan. Minuto. Kiitos sitten Munich, minuutti. Sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, oliko tulkaus nyt oikein tässä, mutta sen suhteen, mitä Espanjan hallitus nyt tekee Georgian suhteen. Emme mitenkään tässä ole toimineet väärin. Ja nyt kun Espanjasta tulee puheenjohtaja, valtio, kannamme vastuuta. Ja sitten Landsbergis. En tiedä, ymmärsinkö teitäkään oikein kuitenkaan se terminologia, jota tässä käytettiin, ei mielestäni ole hyväksyttävää. Kiitos. Seuraavaksi Flötre. Bonjour, euh, Madame Malmström, Tervetuloa, Rova Malmström. On ilahduttavaa nähdä teille täällä tänään. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy Syyriaan. Minä ymmärsin, että te sanoitte, että Syyria allekirjoitti sopimuksen, ei ainakaan minun tietojeni mukaan. Mikä te puhutte vapaakaupasta, että se olisi yksi näistä motiiveista, että he allekirjoittaisivat tämän assosiaatiosopimuksen, vaikkakin oli ongelmia liittyen esimerkiksi ihmisoikeuksien suhteen. Mitä tässä on tapahtunut? Onko näin? Että assosiaatiosopimus että siihen liittyy vaatimuksia, jotka säätelevät meidän suhdettamme Syyriaan. Sitten Tunisiaan. Siellä on ihmisiä heitetty vankilaan, siellä vainotaan toimittajia, ammattiyhdistysliikkeen edustajia, kaikki, jotka yrittävät puhua ääneen. Tilanne ei ole koskaan ollut näin vakava. Voiko Ruotsi puheenjohtajamaana toimia tässä mitenkään? Voisitteko te toimia meidän edustajamme, paikan päällä olevien edustajiemme kautta? On välttämätöntä, että me tuomme meidän vaatimuksemme esiin ennen kuin tilanne vaikeutuu. Eh, Kiitos. Noiser, viimeinen puheenvuoro. Ja, Dankeschön, Herr Präsident, äh, Frau Ministerin. Ich möchte... Kiitos puheenjohtaja, ministeri. Palaisin vielä kysymykseen, kun täällä kysyttiin uuden Saksan puolustusministerin puheenvuoroa. Hän puhui sodan kaltaisista oloista. Valitettavasti ette vastanneet tähän kysymyksessä. Ja toiseksi pidin hiukan yllättävänä, että puhuitte siitä, että presidentti Karzai valittiin uudestaan – me kai kaikki näimme sen, että ensimmäinen vaalikierros oli hyvin väärennetty ja toista vaalikierrosta ei voitu edes järjestää. Kiitos. Noiser. Kiitos, Noiser. Seuraavaksi ministeri. Voitte vastata, olkaa hyvä. Yes, thank you. I can see that the engagement uh, and the variety of questions have... Näen, että teidän sitoutumisenne ja in, mielenkiintonne ei ole yhtään muuttunut tai vähentynyt näistä monista aiheista. Herra Pötering, olen täysin tietoinen, miten Euroopan parlamentti on sitoutunut äh, tähän palestinalaiskysymykseen ja tähän konfliktiin Israelin ja Palestiinan kesken. Ja me tiedämme, että teillä henkilökohtaisesti on tässä myös vahva sitoumus. Luin juuri, että äh, Clinton on hieman keventänyt lausuntoaan Israelista ja sitä, että Israelinkin olisi vielä tehtävä jotakin. Mitä tulee sitten Jerusalemin ja näiden talojen tuhoamisesta, niin puheenjohtajamaa on antanut lausunnon ja siteeraan. Muistuttaa, että äh, talojen rikkominen, tuhoaminen ja ihmisten pakkosiirtäminen on kansainvälistä lakia vastaan. Eli me olemme siis tuomineet tämän. Ja tämähän on yksi avainkysymyksiä tässä konfliktissa. Olen myös sanonut, että tämän nämä alueet tai tuotteet, jotka tulevat näiltä alueilta, ne eivät saa verovapautta. Olemme olleet hyvin selkeitä tässä assosiaatiosopimuksessa Israelin kanssa, että se, mitä me tarkoitamme Israelin valtiolla Euroopan unionista, on tämä alue vuoden 76, 67 vuoden rajojen mukainen. E, sellaisena kuin ne olivat ennen kuuden päivän sotaa. Niihin ei kuulu nämä miehitetyt alueet. Sitten Sri Lanka, kyllä, sitä puhuttiin. Ja työryhmä totesi, että Sri Lanka ei ole toimeenpannut näitä sopimuksia ja päätöslauselmia, mitä on vaadittu, joten meidän täytyy jatkaa vuoropuhelua maan kanssa. Ja neuvoston työryhmässä keskustellaan tällä hetkellä asiaa ja luonnollisesti seuraamme asiaa hyvin äh, läheltä. Mitä tulee Venäjään, me emme keskustelleet Venäjästä Yleisellä tasolla tiedän, että minitäysistunnossa tulen käsittelemään Venäjää ja silloin palaamme tähän kysymykseen. Ja sitten meillä on tämä EU-Venäjä huippukokous 18. päivä ja sen jälkeen sitten raportoimme parlamentille. Mutta luonnollisesti heidän täytyy, tai Venäjän täytyy myös kunnioittaa Georgian maantieteellistä integriteettiä ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme Venäjän vakuutettua, että ei ole kenenkään eduissa, että Venäjä auttaa Irania sen sotilasvarusteluissa nykyisessä hetkessä tilanteessa. Mutta tästä tullaan keskustelemaan myöhemmin. Valko-Venäjästä. Me olemme Ruotsin puolelta käyneet vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämä valtuuskunta kävi Tukholmassa, tapasin heidät itse ja me järjestimme myös Prahassa toukokuussa. Tapasimme valko kansalaisyhteiskunnan edustajia, koska olen samaa mieltä, että on hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Ja meidän täytyy löytää keinoja vahvistaa yhteiskuntaa, kansalaisyhteiskuntaa Valko-Venäjällä. Me tulemme palaamaan tähän asiaan vielä. Korkea ulkopoliittinen edustaja on myös komission varapuheenjohtaja, joten kun hänet nimitetään, hän tulee Euroopan parlamentin kuultavaksi ja tarkastettavaksi, ihan kuten muutkin komission jäsenet. Ja sopimuksessa sanotaan myös, että Euroopan parlamentti äh, tulee ottamaan yhteyttä. Tämä riippuu hyvin paljon siitä, että missä vaiheessa tämä henkilö nimitetään ja onko tämän henkilön mahdollista tulla ulkoasioiden valiokunnan kuultavaksi. Me olemme yhteydessä parlamentin äh, edustajiin ja äh, puhemies Busekkiin ja katsomme sitten, mikä tilanne on, kun tiedämme tarkemmin, kuka tämä henkilö on. Ja että tuleeko hän sitten tänne teille puhumaan. Ja ulkoisten palveluiden hallinta, ulkoisten toimien hallinta ja se, miten koko tämä tulee tapahtumaan, se tullaan antamaan tälle korkealle edustajalle siinä vaiheessa, kun hänet nimitetään – ja silloin tätä sisältöä tullaan täydentämään yksityiskohtaisemmin. Ja toki se tehdään sitten keskusteluissa neuvo- ähm, parlamentin kanssa viimeistään huhtikuussa 2010. Puheenjohtaja muistaakseni käynnisti tämän kokouksen sanomalla, että Syyria on allekirjoittanut sopimuksen. Se oli auki tällä viikolla, alkuviikosta vielä, ja muistan oikein hyvin vielä tämän keskustelun tässä valiokunnassa ihmisoikeuksista ja Syyriasta. Tämä on ollut hyvin pitkä prosessi ja kuten aina, niin tässä on mukana ihmisoikeuslauseke ja ihmisoikeuksista on mahdollisuus keskustella heidän kanssaan. Ja on myös totta, että tehtiin erillinen julistus, jossa painotettiin sitä, miten tärkeänä EU pitää ihmisoikeuksia ja että siis ihmisoikeuksista tehtiin tällainen erillinen ö, julkilausuma. Oliko tässä sitten vielä jotain muuta? Niin, Kongosta. En oikein ymmärtänyt tätä kysymystä. Ehkäpä te voisitte antaa minulle ö, sitten yhteystietoinen, niin palaan tähän kysymykseen. Minun täytyy palata tähän, kun en voi vastata. Ja siinä lieneekin kaikki. What was the question about Georgia? Yeah, what was it the territorial integrity that you asked? Or, no? So, sorry, there was... It is about the new situation with... Uudesta tilannesta. Kysyn laakso, joka voi olla, kun propagoidaan sotilastoimia. Ja sitten nuo viisumikysymykset Georgian osalta. Espanja tässä jarruttelee. Syitä on vaikea ymmärtää. miksi laittomat venäläiset passit ovat parempia kuin georgialaisten, jotka ovat lojaaleja Georgialle. Uh, Toki me pidämme territoriaalista eh, integreettiä erittäin tärkeänä. Ja Georgian eh, viisumikysymys on yksi niistä asioista, joista tullaan puhumaan näissä kahdenvälisissä keskusteluissa. Muistan, että mitä Madridissa on sanottu. En nyt tällä hetkellä tiedä yksityiskohdista ja sen vuoksi en halua tätä kommentoida, mutta viisumikysymykset ovat asia, joka tullaan ottamaan esiin tämän maan kanssa. Ja niistä tullaan keskustelemaan myös joulukuussa yleisten asioiden neuvostossa, jossa tullaan yleisesti arvioimaan tätä itäistä kumppanuutta ja sitä, kuinka pitkälle ollaan päästy. Perfetto. Grazie. Hienoa. Kiitos ministeri Haluaisin lyhyesti viitata siihen, että minun Pakistanin kysymykseeni ei myöskään vastattu, eli minun kysymyksiin ei vastattu ollenkaan, sen halusin vielä todeta. Eh, no, keskustelu on nyt valitettavasti päättynyt. Kello on nyt hieman yli 16. Kiitämme ministeriä hänen puheenvuoroistaan ja siitä, mitä hän meille kertoi. Ja toivomme, että tämä vuoropuhelu jatkuu ja ehkä voimme palata näihin nyt käsittelemättä jääneisiin kysymyksiin seuraavissa kokouksissa. Kiitos ja näkemiin. Colleghi, per favore, se volete... Pre- no niin, hyvät kollegat, voisitteko istutua, jotta voimme jatkaa seuraavilla esityslistan kohdilla. Jos teidän pitää poistua salista, niin tehkää se pikaisesti, jotta voimme jatkaa töitämme ilman, että hälyäänet meitä häiritsisivät. Nyt esityslistan Seuraava kohta koskee vakautusvälineen muuttamista. Esittelijänä on Francisca Brandner, joka saa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, yes, thank you. I think it's a bit uh, no... Niin, kiitos. Täällä on ehkä hiukan meluisaa. Per favore, eh, le persone che non sono interessate ai nostri... Pyytäisin niitä, jotka jotka eivät ole kiinnostuneita tästä keskustelusta, eli pyytäisin niitä, jotka lähtevät täältä salista poistumaan ripeästi, jotta voimme keskittyä täällä tehtävään työhön. Jos haluatte jäädä tänne, niin pyydän teitä istuutumaan. Jos haluatte lähteä, niin pyydän keskustelemaan toisaalla. Niin tänään keskustelumme siis vakautusvälineestä, EU-rahoitusvälineestä, jolla pyritään kriisinhallintaan, konfliktien ennaltaehkäisyyn, pitkän aikavälin rauhan rakentamiseen. Haluaisin hiukan selittää tätä välinettä ja sitten selittää tarkistuksia, joita on tehty tähän mennessä ja antaa vähän yleiskäsitys siitä, mistä tässä puhutaan. Mutta melko hankalaa on näin meluisissa oloissa puhua suoraan sanottuna, suoraan sanottuna mutta lainsäädännössä puhutaan siis, että tämä täydentää toimia, jotka EU hyväksyy yhteisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa työssään. Eli tämä ei ole osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan täydentää sitä. Ja tämän välineen kautta voidaan rahoittaa hankkeita kahdessa tilanteessa lähinnä. Kriisitilanteessa, syntyvissä kriiseissä, eli kun maa on konfliktin partaalla. Ja voidaan olettaa, että kriisi syntyy tiettyyn maahan. Ja sitten voidaan rahoittaa sellaista, mitä ei ole suunniteltu etukäteen, koska ei voida tietenkään ennakoida, missä kriisiä tulevaisuudessa syntyy. Ja tämä on suurin osa budjettia, 73 prosenttia menee siis kriiseihin ja kriisejä edeltävään aikaan. Tätä ei ole siis ilmoitu sen tarkemmin ja tämä johtaa siihen, että komission neuvosto pyrkii käyttämään tätä rahaa muihin kriiseihin, joihin ei rahaa löydy muualta. Sitten muistetaan, että on tuo vakautusväline ja käytetään nyt sieltä sitten rahaa. Ja sitten toinen tilanne, johon rahoitusta voidaan saada – vakaissa oloissa, ei siis kriisin aikana, mutta jotta voidaan puuttua globaaleihin tai alueiden väliseen ongelmiin. 27 prosenttia koko välineestä. Tämä on siis melko rajallinen määrä. Artikla 4 kattaa toisen osan kolme toimintamahdollisuutta. Jos lakia yksittäisten turvallisuus, kansanterveys on uhottuna. 7 prosenttia tähän mennessä. Ja sitten tässä on laajoja mahdollisuuksia huume, kansanterveyskysymykset, mutta myös terrorismin vastainen toiminta. Ja sitten toinen kohta vakaissa oloissa siis liittyy siihen, miten valmistaudutaan biologisiin ja kemiallisiin tämän ongelmiin. Ja sitten kriisiä edeltävän ja kriisien jälkeisen kapasiteetin kehittäminen 5 prosenttia. Tässä on kyse pitkän aikavälin toimista ja tähän kohtaan tulee rauhan rakennuksen kumppanuus, josta ehkä olette kuulleet kumppanuus kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa siis. Se ei ole alun perin lainsäädäntötekstissä, mutta se on saatu komission kirjeen kautta vuonna 2006. Se on nyt kehittynyt ja sitä on uudelleen käsiteltykin. Sillä on uusi strategia, mutta se on tärkeä osa komission yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Joten tarkistukset, joita tähän mennessä on tehty, rakennuskumppanuus halutaan lainsäädäntötekstiin eksplisiittisesti. Vuodesta 2006 on tapahtunut edistystä ja voimme tukea, todeta, että tuo on tärkeä poliittinen väline ja tärkeää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Me haluaisimme, että tämä näkyisi lainsäädäntötekstissä. Toinen tarkistus liittyy itse asiassa komission ehdotukseen. Komissio ehdotti rahoituksen lisäämistä. Ensimmäiseen kohtaansa puhutaan siis vakaista oloista. Terrorismin vastaisuus, huumeet ja niin edelleen 70 prosenttiin, eli lisää rahaa tälle alalle. Yleisesti ottaen voimme hyväksyä tuon, mutta haluaisin tietää, mitä prioriteetteja komissio haluaisi asettaa tähän, mihin lisävaroja halutaan käyttää käyttää. Tämä on erittäin laaja kenttä ja haluaisin etukäteen hiukan viitteitä siitä, mihin lisävaroja käytettäisiin. Erityisesti siksi, että tuo artikla on niin laaja eikä kovin yksityiskohtainen. Muut tarkistukset liittyvät myöskin tuohon neljä ykköseen vakaissa oloissa. Me haluaisimme lisätä yksityiskohtaisempaa tietoa siihen, mihin tätä kohtaa voidaan käyttää myöskin, jotta voisin kehittää, järjestää kansalaisyhteiskuntaa ja osallistumista poliittiseen prosessiin, mukaan lukien naisten aseman vahvistaminen ja myöskin monimuotoisten tiedotusvälineiden, riippumattomien tiedotusvälineiden tukeminen. Naisten aseman tukemiseen tällaisessa työssä on mahdollisuuksia kriisin alla, samoin kuin tiedotusvälineiden. Jälkikäteen sitten maan välineistä löytyy rahoitusta, kun tilanne on palannut normaaliksi. Ja sitten voidaan antaa rahaa, jotta voidaan tukea naisten asemaa, mutta – Juuri tuossa siirtymävaiheessa kokemus osoittaa, että naisten asema heikkenee silloin, kun perustuslaki luodaan, päätetään siitä, mitä ministeriöitä luodaan. Ja tässä siirtymävaiheessa itse kriisin ja normaalin kehitysavun välillä. Tässä välissä naisten asema heikkenee ja silloin hyvin kriittisten tiedotusvälineiden pitäisi olla mukana tukemassa demokratian kehittymistä ja nämä kaksi asiaa pitäisi ottaa mukaan, jotta vakautusväline voisi tässä toimia. Tässä tarkistukset tähän mennessä haluaisin myöskin kiinnittää huomioon keskusteluun, jota käydään enemmän neuvoston ja komission välillä. Se liittyy näihin pienaseisiin ja kevyisiin aseisiin. Tämä on taistelua komission ja neuvoston välillä, kuka saa tehdä. Mitä tässä, onko tässä yhteisön toiminnasta kyse, yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta? Tässä kysymyksessä mentiin yhteisön tuomioistuimen ja tuomioistuin sanoi, että komissio voi tehdä työtä pienaseiden ja kevyiden aseiden osalta. Ja nyt kysymys kuuluu, mikä on työnjako komission ja neuvoston välillä tässä? Meidän mielestämme se, mitä me tarvitsemme, on poliittinen julkilausuma – yhteistä työtä ja konsensusta siitä, miten yhteistyötä tehdään EU, EU-na tässä kysymyksessä. Ei niin, että siis taistellaan tällaisista pikkuseikoista. Me haluaisimme poliittisen julkilausuman, jossa otettaisiin huomioon myöskin parlamentin työ. Tunnustamme sen, että neuvosto jatkaa edelleen työtään pienaseiden ja kevyiden aseiden osalta, niin kuin komissiokin tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Me tarvitsemme hyvän ratkaisun tähän kysymykseen. Nyt kun saadaan uusi ulkosuhdehallinto, olisi naurettavaa käsitellä tätä kysymystä etukäteen, kun se olisi parempi hoitaa sitten, kun ulkosuhdehallinto aloittaa työnsä. Olen ollut yhteydessä komission ja neuvoston epämuodollisesti näiden kysymysten osalta ja toivon, että voimme ratkaista tuon kysymyksen tavalla, joka mahdollistaa sen, ettei kiistellä nyt enää toimielinten välillä, kun tämä heikentää meidän asemamme maailmanlaajuisesti. Kiitos mielenkiinnosta tähän mennessä. Mielelläni kuuntelen nyt kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos. Grazie. Eh. Kiitoksia esittelijä Brandnerille. Nyt aloitamme keskustelun ja puheenvuoro on pyytänyt koordinaattori GUE-ryhmästä Lösing. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass Sie mir das Wort erteilen. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Haluaisin sanoa, että luonnollisesti tähän välineeseen kuuluvista alueista hyvin monet alueet ovat hyvin positiivisia. Esimerkiksi miten hoidetaan näitä lapsisotilaita ja niin edelleen. Tässä välineessä sen alla on todella paljon positiivisia asioita, mutta meillä on tiettyjä perusongelmia kuitenkin, jotka ovat enemmän tällaisia yleisiä perustavaa laatua olevia ongelmia. Yksi on kriisin määritelmä tässä välineessä. Meidän mielestämme tämä kriisin määrittely on liian laaja onko haluttukin niin, että tämä on niin laaja, että lähes mikä tahansa tilanne voidaan määritellä kriisiksi ja sitten käyttää tätä välinettä. Toinen ongelma, mitä vihreät näkevät tämän välineen suhteen, on näiden eh, siviiliinstrumenttien maksaminen tai rahoittaminen. Ja tuntuu siltä, että näin tehtäisiin jo ihan, ihan virallisestikin, niin tätä kritisoimme. Sen lisäksi kritisoimme myös tämän välineen eh, käyttöä monissa EUn itsensä kannalta mielenkiintoisissa, taloudellisesti mielenkiintoisissa asioissa. Ja tästä syntyykin ihan konkreettinen kysymys, joka minun pitää lukea. Tässä on koko joukko lukuja. Tähän jo kollega aikaisemminkin viittasi, että tarkistus jossa annetaan äh, rahoja artikla 4.1 kohtaan asetus asetuksessa nostettaisiin 7 prosentista 10 prosenttiin. Ja tähän äh, artiklaan kuuluu myös kriittisen infrastruktuurin suojelu, äh, esimerkiksi energiatoimitukset. Ja tämä 2009-2011 monivuotinen toimintasuunnitelma, siihen viitataan erityisesti. Onko tämä perusteltu kohotus? Ja sitten Euroopan komission vuosikertomuksessa tämän välineen tämä, tässä välineessä, tätä välinettä pidetään hyvänä, mutta kuitenkaan minun mielestäni, tai tässä ei kuitenkaan eroteta siviili- ja sotilasprojekteja. Eikö tämä ole tämä tällainen yhdistäminen hieman ongelmallista? Kiitos. Seuraavaksi Munich, varjo esittelijä SD-ryhmästä. Señor presidente. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kollega Brandmanille hänen työstään ja yhteistyöstä, jota hän on tehnyt varjoesittelijöiden kanssa, muiden ryhmien kanssa. Meidän kokouksemme ovat olleet hyvin hedelmällisiä ja rehtejä, jossa kannat on tuotu esiin. SD-ryhmä on pitkälti samoilla linjoilla esittelijän kanssa, erityisesti mitä tulee ensimmäisen tarkistukseen tai kahteen ensimmäisen tarkistukseen liittyen äh, kansalaisyhteiskunnan mukana oloon naisiin, lapsiin vakautusvälineessä ja sitten tarkistuksen, joka liittyy tähän rauhan rakennuskumppanuuteen. Olemme myös yhtä mieltä siitä, että aikaisempi säädös tältä osin oli puutteellinen. Sitten määrärahojen nosto. Olemme periaatteessa komission kanssa yhtä mieltä siitä, että pyydetään lisää määrärahoja, mutta tässä täytyy kuitenkin toimia koherentisti sen mukaan, mitä parlamentti kaksi vuotta sitten hyväksyi. Ja tuolloin myös pyysimme komissiolta suunnitelmaa, joka olisi yksityiskohtainen strategisesta suunnitelmasta, siis siitä, että mihin nämä määrärahat ohjattaisiin. Ja Brandner puhui tästä, että nostetaan määrärahat 7 prosentista 10 prosenttiin. Varmasti komissio tätä esittää. Sitten Lösingin tarkistukset. No, emme voi joka kerta palata asioiden juurille vaan näistä kysymyksistä keskusteltiin hyvin paljon jo kaksi vuotta sitten. Ja se, mikä nyt on kriisi tai kriisin jälkitilanne tai ennalta ennakoiva tilanne, ja niin, kun näitä määritellään, niin se hankaloittaisi suunnitelmapolitiikkaa EU:ssa. Samoin täytyy tehdä selkeä ero EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikan missioiden ja sitten muiden sotilaallisten operaatioiden, operaatioiden välillä. Täytyy tehdä selväksi se, että tätä välinettä ei voida soveltaa silloin, kun on turvallisuus- ja puolustuspoliittisia missioita kyseessä. Eli siksi kannatamme Lösingin tarkistusta viisi. Ja mitä sen tulee tarkistukseen, joka liittyy joihinkin kansalaisten oikeuksiin tämän välineen osalta. Tämä, nämä ovat mielestämme turhia tarkistuksia usein ja yleensä näissä toimissa liikutaan kyllä jo laillisuuden puitteissa. Sosiaalidemokraatit muuten tukevat näitä tarkistuksia. Grazie, Kiitos, Munic. Seuraavaksi Gomez. Uh, um, my uh, colleague uh, Muniz Urquiza has been very clear. Kokemus on hyvin selkeästi tukenut esittelijän kantoja. Tämän täysin ja painottaisin uudestaan sitä, miten tärkeä on tarkistus, jossa hän kiinnittää huomiota naisten asemaan poliittisessa prosessissa ja tukisin myöskin sitä, mitä esittelijä on sanonut, että komission ja neuvoston pitäisi lopettaa tämä typerä kiistely siitä, kuka tekee mitä, kun pyritään estämään pienaseiden ja kevyiden aseiden leviäminen. Ja haluaisin sanoa, samoin, että emme voi tukea Kalkalösingin tekemiä tarkistuksia – Erityisesti olen täysin eri mieltä siitä, että siviili- ja sotilasulottuvuuksien yhdistäminen pitäisi täysin kieltää. Tuo juuri on epäeurooppalainen lähestymistapa. Eurooppalainen lähestymistapa on se, että yhdistetään siviili- ja sotilasulottuvuus. Ne usein yhdistetään. Ja näin saadaan siviilimmäksi sotilastoimet, jotta voidaan näin tavoittaa varsinaiset tavoitteet, joita siviilikehityksen osalta on, joten en siis tue hänen tarkistukseen ollenkaan. Onorevole Angorakis, lei Kiitos. Angorakis, te olette varajäsen ja Meillä ei ole kyllä oikein tarpeeksi aikaa vielä komission kahdelle edustajalle, joten pyytäisin teitä ystävällisesti luopumaan tästä puheenvuorostanne tai sitten käyttämään todella vain 30 sekuntia, muuten emme pysy aikataulussa. Eli 30 sekuntia voin teille antaa. Kiitos. Rova Lösing on ihan oikeassa, kun hän puhuu tästä kriisistä. Ei ole kysymys siitä, että palattaisiin takaisin, vaan siitä, että on laajennettu kriisin määritelmää. Kiitos. Nyt komissiosta Karl Kutri ja sitten tosi Vollert ja tiukka puheenvuoro, kiitos edellä mainituista syistä. Um, Kiitos. Muutamia selvennyksiä ja kommentteja komission puolelta. Aloitan tarkistuksiin, joita esittelijä on tehnyt meidän tarkistuksiimme liittyen näihin, esimerkiksi siihen, mikä on naisten rooli äh, konfliktin äh, jälkeisessä tilanteessa. Haluaisin sanoa ja oletan, että esittelijän samaa mieltä. Nämä, näitä asioita seurataan ja toimenpannaan komissiossa näin, tämän välineen alaisena koko ajan, joten de facto ei ole mitään tarvetta asettaa tai ottaa tätä mukaan tähän asetukseen. Tämä on lähinnä tällainen poliittinen lausunto, että varmistetaan se, että tässä poliittisessa sopimuksessa on huomioitu Tätä tullaan toimeenpanemaan ja tätä tullaan rahoittamaan suurella määrällä ensi vuonna vuodelle 2010 eh, ohjelmissa. Ja parlamentti tulee näkemään tämän ohjelman tulevina kuukausina. Parlamentilla on oikeus äh, valvoa, tarkistaa ja kommentoida tätä asiakirjaa. Ja te olette näkemään, että kaikki äh, nämä asiat äh, tulee katetuksi ja myös rauhan rakentamista tullaan tukemaan. Sitä tulee sitten naisten rooliin rauhanprosessissa, niin meillä on erityisesti ohjelmoittuja rahoja artiklassa kolme toimiin, jossa tuetaan YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa liittyen naisten rooliin turvallisuus ja rauha kumppanuudessa. Mutta sisällön kannalta olemme täysin samaa mieltä, me työskentelemme ihan samaan suuntaan. Vain sanoakseni, että tämä tehdään joka tapauksessa. Sitten kaksi ihan nopeaa huomiota näihin tarkistuksiin tai kommentteihin, joita jäsen, edustaja Löysin täällä toi esiin. Kriisin määrittely artiklassa 3.1 ei ole mikään asia, jonka me olisimme luonnostelleet vain tuosta noin, vaan se on aika tekninen määrittely ja se löytyy myös rahoitus artiklasta 168 varainhoitoasetuksesta jossa on kysymys kriisin ajojen välineiden rahoittamisesta mahdollisimman nopeasti ilman, että tarvitaan mitään kansainvälisiä kilpailuita tai muita toimia, jotka kestäisivät lähes vuoden ennen kuin voidaan käyttää edes eh, ensimmäistä eh, senttiä. Joten tämä laajuus on se, että tällä pyritään kattamaan mahdollisimman monenlaisia kriisejä ja kriisinäkökulmia mutta siis kun olisi avattava uudelleen, jos lähdetään muuttamaan. Mutta tämä antaa meille siis mahdollisuuden reagoida mahdollisimman nopeasti, jos tilanne syntyy, mikä on tämä välineen tarkoituskin. Ja sitten tämä toinen liittyy tähän siviili- ja sotilallisiin näkökulmiin kriisien hallinnassa. Siviili, tämä on siviiliväline, tämä on tarkoitettu siviilitoimenpiteisiin yhteisön politiikassa on laitonta lähteä rahoittamaan mitään sotilaallista projektia. Se, mitä me olemme tehneet, kun on kysymys jostain sotilaallisesta missiosta, kun suurin osahan on lähinnä vain tällaisia siviili, missä lähetetään lakimiehejä tai muita tarkkailijoita. Esimerkiksi vuonna 2008 oli välttämätöntä lähettää myös sotilaita Chadiin suojelemaan näihin leireihin näitä pakolaisia suojelemaan Sudanista tulevilta sot- tuolta ryhmiltä. Ja tämä oli mahdollista ainoastaan lähettämällä paikalle eurooppalaisia sotilaita. Me liitimme tähän YK kanssa äh, ohjelman, jossa sitten koulutettiin Chadin poliiseja niin, että he kykenisivät sitten ottamaan tämän tehtävän harteilleen ja suojella näitä äh, pakolaisia jatkossa. Joten tässä oli tällainen siviili äh, projekti, johon oli pakko ottaa mukaan myös tämä sotilaallinen puoli humanitaarista syistä. Joten tästä on kysymys, kun me puhumme täydentävyydestä siviili- ja sotilaallisten toimenpiteiden välillä. Georgia on ihan sama, tava, sama juttu. Siellä Georgiassa on siviilejä valvomassa, 300 siviiliä valvomassa aselepoa, vakautusvälineestä on annettu sinne 300 miljoonaa, että he voivat edistää vuoropuhelua ja sovittelua sotaosapuolten kesken. Sitten kollegani sanoi vielä muutaman sanasen tästä artiklasta 4 ja 10 prosentista. Thank you very much. Just, a... Uh, Kiitos oikein paljon. Ihan lyhyt huomio. Ennen kuin siirryn 10 prosenttia käsittelemään, me arvostamme parlamentin tukea tässä pian aseet ja kevyt aseet kysymyksessä. Mekin pidämme ratkaisevan tärkeänä sitä, että Euroopan unioni voi unionina täytäntöönpanna näitä toimia. Ja tuomioistuimen päätöksen mukaan tässä yhteisön pitäisi hoitaa tällaisia kehityspolitiikkaan liittyviä seikkoja. Siksi halusimme esittää tarkistuksen tämän asetuksen ja kiitämme tuesta. Tuo kysymys neljä yksi kohtaan, kun haluamme lisätä tuota summa 70 prosenttiin alueelliset tuhat ja niin edelleen. Me keskustelemme esittelijän kanssa vielä siitä, mitkä olisivat prioriteettitoimia. Joistain toimista voidaan puhua jo heti. Kahdella alalla rahoitus on vähentynyt siksi, että ei ole jatkettu tiettyjen budjettikohtien rahoittamista – Tämä johtuu siitä, miten näitä välineitä muutettiin vuonna 2006. Yksi liittyi huumeisiin, joten vakautusvälineeseen on otettu joitain huumekaupan vastaisia toimia, mutta koska rahaa tässä on rajallisesti, emme ole pystyneet puuttumaan huumekysymykseen kattavalla tapaa. Siksi meistä tämä olisi osa EUn huumestrategiasta voi, pitäisi voida täytäntöönpanna. Sitten myös miinavastainen toimi, se budjettikohta. Me olemme pyrkineet ottamaan niitä kansallisiin ohjelmiin, alueellisiin ohjelmiin, mutta kuitenkin näiden toimien rahoitusta on leikattu merkittävästi. Jotkut rakenteet, joilla tuetaan Ottavan yleissopimusta esimerkiksi, eivät tule enää rahoitetuksi yhteisön välineiden kautta. Siksi vakautusvälineellä on tässä mielestämme rooli. Lyhyesti vielä pari muuta seikkaa 4.1 kohtaan liittyvistä kysymyksistä. And we think that we should have also the means... Me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi voida tukea myöskin uutta sopimusta, joka on solmittu tiettyjen aseiden kieltämisestä. Me olemme puhuneet jo pienaseista ja kevyistä aseista. Aikaisemmin puhuttiin rypälepommeista, mutta me haluamme näitä asioita mukaan artikla 4.1. Meidän mielestämme tuo katon eli maksimimäärän korottaminen on oikeutettu pyyntö. 40-60 miljoonaa. Mutta päätän puheenvuoroni tähän, kiitos. Grazie. Ehm, onorevole Brandt. Kiitos, Brandner. Nyt meillä ei ole enää aikaa. Voisin ehkä antaa teille ennen äänestystä mahdollisuuden vastata. Jos nyt haluatte vastata, niin todella vain muutama sekuntia aikaa, 30 sekuntia. Best. I want to thank... Teen parhaani. Haluaisin kiittää esittelijöitä hienosta yhteistyötä ja komissiota tästä informaatiosta, jonka he juuri antoivat. Se on meille hyvin hyödyllistä, kun me teemme päätöksiä tästä äh, siviili- ja äh, sotilastäydentävyydestä. Siitä tuli vastaus ihan hyvin. Ja mitä tulee tähän rauhanrakentamiskumppanuuteen ja siihen, että tässä on kysymys äh, tämän kumppanuuden tunnustamisesta tässä asiakirjassa ja naisten roolista, voin vain sanoa selvä Okei, se on nyt ohjelma. Meille tulee uusi komissio. Haluaisin vain olla tästä ihan varma. Bravissima, stata di una... Loistavaa. Se oli todella hieno synteesi. No niin, nyt paikalla on vieraamme. Kroatian tasavallan ulkosuhteista ja integraatiosta vastaavan ministeri, vastaava ministeri herra Jandrokovic. Nyt elämme äärimmäisen myönteisiä ja optimistisia liittymisneuvotteluvaiheita. Ja se, että hän on täällä paikalla, johtuu siitä, että vastuuministeri on juuri allekirjoittamassa sopimusta Tukholmassa edistääkseen Kroatian liittymistä EU-hun. Ja nyt todella odotamme innolla sitä, mitä teillä on kerrottavananne. Olkaa hyvä, valtuuskunnan puheenjohtaja. Mr. Chairman, honorable... Puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, minulle on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään puhumassa ulkoasian valiokunnassa. Ja keskustelemassa Kroatiasta kanssanne. Aluksi haluaisin tuoda teille tervehdyksen Gordon Jadovicilta. Hyvin tärkeä tapahtuma esti hänen täällä olon. Hän osallistuu allekirjoitustilaisuuteen Kroatian Slovenian sovittelussopimuksen allekirjoittamisen juhlistamiseksi. Se allekirjoitettiin pari tuntia sitten Tukholmassa. Kiitos pojahtaja Albertin, että sain mahdollisuuden tulla tämän päivän kokoukseen. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajattelen sitä, että esityslistalle on kaksi tärkeää asiaa tällä viikolla. Kroatian edistymiskertomus 2008 ja laajentumistrategia 2009. Haluaisin kiittää siitä, että Euroopan parlamentti on jatkuvasti tukenut Kroatiaa tiellä kohti Euroopan unionia. Kiittäisin myöskin lämpimästi Kroatian esittelijä Hannes Svoboda. Hän on jaksanut tehdä työtä objektiivisesti, antaa hyviä neuvoja ja tukea kaikin tavoin Kroatiaa tähän mennessä. Euroopan parlamentti on aina vahvasti tukenut EUn laajentumista yleisesti ottaen. Tässä mielessä suhtaudumme luottavaisesti siihen, että Euroopan parlamentti edelleen tukee tätä politiikkaa ei ainoastaan Kroatian osalta, vaan myöskin muiden maiden osalta Kaakkois-Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, lyhyesti haluaisin esitellä teille tuoreimmat kehityksen kulut Kroatiassa, erityisesti ajatellen jäsenyysneuvotteluiden edistymistä ja sitä, miten vastaamme jäsenyyskriteereihin. Viime kuussa vietettiin neljättä vuosipäivää siitä, kun viralliset jäsenyysneuvottelut aloitettiin Kroatian kanssa. Tämä oli symbolinen tapahtuma, mutta samalla merkittävä siksi, että kahdella alalla saatiin aikaan suurta uudistusta. Ennen tätä vuosipäivää pitkän odottelun jälkeen Kroatia on avannut tai sulkenut väliaikaisesti 11 lukua lokakuun hallitusten välisessä kokouksessa – tämä kansainvälinen konferenssi osoittautui kaikkein parhaaksi tähän mennessä. Tämä oli mahdollista siksi, että olemme tehneet kovasti työtä ja olemme saaneet aikaan tuloksia näiden lukujen osalta, mutta kahdenvälisesti myöskin on päästy sopuun Kroatian ja Slovenian pääministereiden kesken uuden Kroatian-Slovenian vuoropuhelun nimissä hyvässä naapuruuden hengessä ja vastavuoroisen kunnioituksen vallitessa – tässä kohtaa haluaisin esittää Kroatian kiitokset Ranskan, Tsekin ja Ruotsin puheenjohtajakausille komission jäsen Renille ja myöskin Euroopan parlamentille. Kaikki nämä tahot ovat pyrkineet tukemaan meitä ratkaisun löytämisessä ja näin tukenut jäsenyysprosessia. Tänään Tukhamassa pari tuntia sitten pääministerit Kosor ja Pahar ovat allekirjoittaneet sopittelusopimuksen Ruotsin pääministerin läsnä ollessa. Tämä on merkittävä askel eteenpäin meidän ponnisteluissamme löytää hyvä ratkaisu, joka on eduksi Kroatialle ja Slovenialle ja koko Euroopalle. Tärkeää työtä on vielä tehtävänä mukaan lukien sovittelusopimuksen ratifiointiprosessi, mutta voin sanoa, että meillä on paljon syytä suhtautua optimistisesti tähän. Arvon jäsenet, Kroatia on vähän aikaa sitten – saanut myönteisimmän kehityskertomuksen tähän mennessä. Ja me olemme enemmän kuin tyytyväisiä siihen, että komissio on selkeästi huomannut meidän aikaansaannoksemme. Me pidämme erityisen hyvänä sitä, että komissio on sitä mieltä, että Kroatian jäsenyysneuvottelut voidaan saada päätöksen vuoden 2010 kuluessa. Lisäksi meitä ilahduttaa se, että komissio on ehdottanut taloudellista pakettia, joka koskee Kroatian liittymistä. Lisäksi pidämme hyvänä komission suositusta esittää ad hoc tekninen työryhmä, jolla laaditaan liittymissopimus. Kaikki nämä hyvät uusi, uutiset osoittavat sen, että me olemme pääsemässä jäsenyysneuvotteluiden loppuvaiheeseen. Kroatia on tehnyt erittäin kovasti töitä ja tulokset näkyvät nyt. Tällä hetkellä meidän neuvottelumme näyttävät seuraavanlaiselta. 28 lukua on avattu tähän mennessä niistä 12 on väliaikaisesti suljettu. Siis tässä on kolmannes kaikista neuvoteltavista luvuista, mutta paljon muutakin on tehty. Jäljelle jääneestä viidestä luvusta, jotka pitää vielä avata, luvut 13 kalastus, 27 ympäristö ja 31 ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka voidaan avata mahdollisimman pian. Me olemme täysin valmiita näiden lukujen avaamiseen ja suhtaudumme luottavaisesti siihen, että kun nämä luvut avataan, ne saadaan myöskin suljettua melko pian. Meidän tavoitteena on myöskin ponnistella sen eteen, että mahdollisimman monet luvut saadaan päätökseen ennen vuoden loppua. Kroatia on täysin saanut loppuun työn neljän luvun osalta. Vielä viisi saadaan varmasti suljettua piakkoin. Tämän vuoden aikana Kroatia on pyrkinyt toteuttamaan sisäiset uudistukset, joita vaaditaan EU-jäsenyyden alla. Me tiedämme, mitä meiltä odotetaan ja mitä on tehtävä. Järjestelmä, jolla avataan ja suljetaan lukuja, auttaa meitä. Tähän mennessä paljon on saatu aikaiseksi, jotta lainsäädäntö lähestyisi Akiita haluaisin sanoa, että neuvottelun aloittamisen jälkeen Kroatian parlamentti on hyväksynyt yli 300 EU:hun liittyvää uutta lakia. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että lainsäädännöstä pidetään kiinni, koulutetaan asiantuntijoita ja annetaan riittävät taloudelliset mahdollisuudet uudistusten toteuttamiseen. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että Kroatia on nyt osoittanut, että sillä on kapasiteettia ja valmiuksia lähteä kaikkein hankalimpiin uudistuksiin esimerkiksi telakka-alalla ja oikeusjärjestelmässä. Mä haluaisin sanoa pari sanaa näistä tärkeistä aiheista. Mitä telakkateollisuuteen tulee, tämä katetaan luvussa kahdeksan, kilpailupolitiikan luvussa. Ja haluaisin kertoa teille, että Kroatia on edelleen läheisessä yhteistyössä komission kanssa ja on määrittelemässä ehdot, joiden mukaan voidaan järjestää toinen kilpailuttamiskierros, jolla yksityistetään kuusi meidän telakoistamme. Luku 23. Tiedän, että tämä on luku, joka on erityisen tärkeä parlamentille, oikeuslaitos ja perusoikeudet. Lisätoimiin on lähdetty, jolla voidaan tukea oikeusvaltion periaatteita ja huolehtia siitä, että oikeuslaitos toimii tehokkaasti ja riippumattomasti. Viime vuosien aikana on saatu aikaan paljon edistystä siinä, että on vähennetty avoina olevien oikeuskäsittelyiden määrää. Näitä on vähennetty lähes 8 prosentilla vuosittain. Aivan konkreettisesti vuoden 2005 lopulla kesken olevia oikeuskäsittelyitä oli noin 1,5 miljoonaa. Tämän luku on tänään noin 860 000. Tällä hetkellä me keskitymme jäljellä olevaan noin 100 000 tapaukseen, jotka ovat yli kolmen vuoden ikäisiä. Me pyrimme edelleen nopeuttamaan tätä toimintaa. Mitä tulee siihen, miten arvioidaan ja nimetään tuomarit ja syyttäjät, me haluamme tiukat objektiiviset kriteerit näiden ammattien osalta. Me haluamme huolehtia siitä, että saadaan parhaat ehdokkaat ja siksi meidän koulumme tällä alalla on lähes valmis perustettavaksi. Me tarvitsemme myöskin uusia välineitä, kuten välittely ja modernit teknologiat. Haluaisin vakuuttaa, että kaikkiin tarvittaviin toimiin on ryhdytty ja ryhdytään, jotta voidaan poistaa olemassa olevat puitteet – ja huolehtia siitä, että saamme aikaan oikeusjärjestelmän, joka on täysin korkeimpien eurooppalaisten standardien mukainen. Jotta voisimme tehokkaasti taistella korruptiota vastaan, me olemme pyrkineet vahvistamaan edelleen toimialin puitteita. Näin voidaan vahvistaa eri tahojen yhteistyötä ja parantaa oikeudellisia puitteita ja näin on saatu aikaan paljon – tulosta ja monia rikosoikeuden käyntejä, joilla on puututtu korkean tason korruptioon. Samanaikaisesti huomiota on kiinnitetty paljon siihen, että kansalaisten on tunnustettava se, miten haitallista korruptio on. Kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa me pyrimme siihen, että tehdään paljon yhteistyötä alueellisen poliisin kanssa ja kansainvälisesti. Kroatia on myöskin ponnistunut paljon, jotta voidaan parantaa hallinnollista kapasiteettia kaikkialla. Hallinnollinen ministerimme on luotu. Me olemme siis huolehtineet siitä, että tästä on tullut ministeriötasoinen taho ja tämä tarkoittaa sitä, että julkishallintomme on nyt uuden aikaisempaa. Me haluamme yleisesti hallinnollisten toimien tehokkuutta ja haluamme, että myöskin ihmisen resursseihin kiinnitetään huomiota. Tavoitteena ei ole vastata ainoastaan kaikkiin vaatimukseen, vaan haluamme valmistella Kroatiaa EU-jäsenyyteen niin, että voimme täysin myöskin hyötyä tästä jäsenyydestä. Me olemme myöskin pyrkineet huolehtimaan siitä, että suojelemme vähemmistön oikeuksia. Ja me pyrimme edelleen parantamaan esimerkiksi julkishallinnon työllistymismahdollisuuksia oikeuslaitoksen ja poliisin toimia, samoin kuin puhua kulttuurisesta oikeusta, erityisesti ajattelen romaniväestöä. Mitä tulee pakolaisten paluuprosessiin, haluaisin todeta, että tähän mennessä Kroatia on investoinut paljon. Työtä on tehty paljon rahaa, investointu 5,3 miljardia euroa tähän mennessä jotta voitaisiin huolehtia infrastruktuurista ja asunnoista ja luoda sosiaaliset ja taloudelliset olot, jotka mahdollistavat kestävän paluun. Asunto-ohjelma on päättymäisillään ja vähän aikaa sitten olemme myöskin aloittaneet läisemmän kahdenväleisen yhteistyön Serbian ja Bosnian Herzegovinan kanssa, jotta voidaan myöskin vaihtaa tärkeää tietoa. Arvon jäsenet, me ymmärrämme, että on odotamme, jotka liittyvät luvun 23 avaamiseen. Tämä liittyy yhteistyöhön Haagin tuomioistuimen kanssa. Haluaisin vahvistaa sen, että Kroatia on sitoutunut yhteistyöhön Haagin tuomioistuimen kanssa myöskin liittyen asiakirjojen saatavuuteen. Haluaisin sanoa, että sen jälkeen kun syyttäjä Brammerts kävi Zagrebissa, Samiten välinen työryhmä on asetettu, jotta voidaan vastata syyttäjän konkreettisiin vaatimuksiin ja voidaan huolehtia lisää tutkinnasta. Tämä työryhmä on jo antanut syyttäjän virastolle kaksi työasiakirjaa, jossa esitellään perustat lisätutkinnalle. Loppuraportti tältä työryhmältä saadaan luultavasti tämän viikon loppuun mennessä. Lisäksi on esitetty kutsu syyttäjän asiantuntijalle keskustella tästä asiakirjasta ja näin tämä työryhmä voi huolehtia siitä, että tutkinta saadaan päätökseen tyydyt- kaikkea tyydyttävällä tapaa. Jos ajatellaan, mihin toimiin on ryhdytty ja miten Euroopan komissio on suhtautunut myönteisesti näihin vaatimuksiin, johon Kroatia on vastannut luvussa 23. Kroatia toivoo, ettei lisäesteitä ole sille, että – avattaisiin keskustelut tästä hyvin tärkeästä luvusta. Hyvät naiset ja herrat, me ymmärrämme hyvin, että meillä on vielä paljon haasteita edessämme. Kuitenkin me olemme valmiita kohtaamaan nämä haasteet ja pyrimme kaikin puolin huolehtimaan siitä, että vastaamme kaikkiin lisävaatimuksiin, jotka liittyvät EUn jäsenyyteen. Tämän me suhtaudumme luottavaisesti siihen, että neuvotteluita käydään edelleen tehokkaasti ja yhtä päättäväisesti kuin tähän mennessä, jotta yhteistyömme voidaan saada menestyksekkääseen päätökseen vuoden 2010 puoliväliin mennessä. Samalla me aktiivisesti tuemme Euroopan toiveita, jotka liittyvät Kaakkois-Euroopan maihin. Me haluamme edelleen, että kaikkia maita kohdellaan yksilöinä ja otetaan huomioon se, miten hyvin kriteereihin vastataan. olen, joka on päässyt pisimmälle EU-jäsenyysneuvotteluissa. Kroatia on allekirjoittanut pöytäkirjat yhteistyössä Albanian, bosnia Herzegovina, Montenegron, Makedonian ja Serbian osalta. Me jatkamme edelleen kokemusten jakamista naapureidemme kanssa, kunnes kaikki pääsevät EU-jäsenyyteen. Me uskomme, että eurooppalaiselle Euroopan näkymille ei ole vaihtoehtoja tällä alueella. Me pyrimme vakauteen tällä alueella. Bosnia-Herzegovinan vakaus on siksi tärkeä. Me tuemme uudistuksia, joiden kautta halutaan toimivamme valtio, joka pyrkii eurooppalaiseksi. Voimme myöskin vakuuttaa, että Kroatia vahvistamalla yhteistyötä pyrkii hyviin suhteisiin alueella kaiken kaikkiaan. Me haluamme edelleen tukea kaikkia alueellisia aloitteita, erityisesti alueellista yhteistyöneuvostoa ja sen toimia, jolla halutaan toteuttaa alueellisia infrastruktuurihankkeita kuljetuksen, energian ja vesihallinnon alalla. EUn laajentumistyössä Kroatia haluaa olla mallina alueen maille, jotka pyrkivät EUn jäsen, jäseniksi. Lisäksi on sanottava, että Kroatia pitää tervetulleena Islannin tuoritta jäsenyyshakemusta. Me mielellämme haluamme jakaa näkemyksiä ja kokemuksia ystäviemme kanssa Reykjavikissa. Hyvät naiset ja herrat, EUn laajentumisprosessi on antanut ja antaa meille edelleen luottamusta, tietoa ja vahvaa uskoa siihen, että meidän on tehtävä uudistuksia – näin saamme lisää rauhaa, vakautta ja hyvinvointia kautta meidän mantereemme. Kroatia on edistynyt pitkän tien viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana. Me lähestymme nyt maalia. Meillä on edelleen monia haasteita edessämme, mutta kuitenkin haluamme jatkaa päättäväisesti työtä. Tämä liittyy ratkaiseviin aleihin, kuten julkishallinnon ja oikeuslaitoksen uudistaminen, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu, lisätaloudelliset uudistukset sekä hallinnollisen kapasiteetin lisääminen jäsenyyttä ajatellen. Monet monimutkaiset luvut ovat nyt keskustelun kohteena. Niistä on tullut hyvä hankalempia kysymyksiä, kun ajatellaan talous- ja rahoituskriisiä, jossa me olemme yhdessä EUn ja muun maailman kanssa, mutta luotan täysin siihen, että me menestymme tässä historiallisessa tehtävässämme Toivon, että Euroopan unioni voi olla yhtä innostunut näistä tulevaisuuden näkymistä. Kroatian neuvottelut ovat merkittäviä ja luovat lisävakautta koko Kaakkois-Euroopan alueelle. Kroatia täysin tukee tämän alueen eurooppalaista tulevaisuuttamme. Meidän menestyksemme on myös heidän. Ja yksi tärkeä seikka vielä. Kroatia pitää tervetulleena sitä, että Tsekin presidentti on lopuista allekirjoittanut Lissabonin sopimuksen ja että tämä tärkeä asiakirja astuu voimaan mahdollisimman pian. Lissabonin sopimuksen kautta uusi historiallinen aika alkaa EUlle ja me luotamme siihen, että pian me muodollisesti saamme myöskin kantaa oman roolimme ja vastuumme tämän sopimuksen suojissa. Me luotamme siihen, että – Kroatian edistys viime aikoina ja tekniset valmistelut usean luvun osalta johtavat siihen, että nopeasti voidaan avata ja sulkea lukujen käsittelyä lähitulevaisuudessa. Tämä vahdin ylläpittäminen on tärkeää tässä ratkaisevassa vaiheessa jäsenyysneuvotteluita. Kroatian aikaansaannokset ja nopea neuvottelutahti on sekä Kroatian että EUn etujen mukaista. Tässä mielessä me todella uskomme, että meidän yhteistyömme pääsee nopean päätöksen niin, että saadaan muut tai neuvottelut päätökseen vuoden 2010 puolivälin mennessä. Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia EUn jäsenvaltioita ja toimielimiä – ponnisteluista. Aivan erityisesti haluaisin kiittää Euroopan komissiota arvoikaasta tuesta ja kovasta työstä tällä vaikealla tiellä. Ja lisäksi kiittäisin vielä kerran Euroopan parlamenttia teidän tuellanne. Kroatia voi jatkaa tätä työtä. Me luotamme tukeen ja olen varma, että voimme vastata kaikkiin haasteisiin, päästä yli kaikista esteistä ja päästä yhteisen eurooppalaisen perheemme. Perheemme, kiitos. Grazie, dottor Drobjak. Inizierei. Kiitoksia. Nyt voisimme aloittaa keskustelun ensin Svoboda, joka vietti kaksi päivää vierailulla Sloveniassa ja Kroatiassa ja on myös tämän asian esittelijä. Eli jos haluat käyttää puheenvuoron, niin ole hyvä. Kiitos ihan lyhykäisesti, koska minä raportoin huomenna. Ihan äh, lyhykäisesti vain. Äh, te olette tehneet hyvin paljon töitä äh, EUn liittymisen vuoksi, mutta se on myös meidän intresseissämme. Minä kävin Sloveniassa ja kävin ulkoministerin, pääministerin ja monien muiden kollegoiden kanssa siellä keskusteluita Zagrebissa. Ei koskaan viime vuosien aikana ilmasto ole ollut niin hyvä Slovenian ja Kroatian, välillä poliittisella tasolla niin hyvä kuin nyt ei siellä nyt ennenkään ihmisten kesken ole ollut mitään ongelmia, mutta hallitusten kesken. Joten nyt meidän pitäisi todellakin hyödyntää tätä avointa ikkunaa ja niitä mahdollisuuksia, joita siinä on, ja päästä nyt sitten ylitse näistä esteistä, joita vielä Kroatian EU-jäsenyyden tiellä on. Ja sitten vielä tähän ratifiointiprosessiin. Meidän täytyy työskennellä molemmin puolin, niin että voimme suost- sopia tästä ratifioinnista. Puhuin äh, äh, sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Osa Milanovicin kanssa ja äh, tulen puhumaan molempien osapuolien kanssa niin, että olisi mahdollista äänestää tämän puolesta ja varmasti EPP ja herra Brock ovat varmasti samaa mieltä ja että hekin voivat tukea tätä mahdollisuutta. Tämä on suuri mahdollisuus eikä meidän tule sitä menettää. Pääneuvottelija mainitsi, että avoimia ongelmia on vielä jäljellä, mutta ne ovat ongelmia, mitkä mahdollisesti voidaan ratkaista hyvinkin nopeasti. Ja varsinkin tämä IKTI-yhteistyö, Minulla on sellainen käsitys, että Kroatia haluaa löytää kaikki nämä asiakirjat. Ja että hallitus on kiinnostunut tästä. Uskoisin, että tätä voidaan tukea myös ulkoisten asiantuntijoiden avulla niin, että voimme tehdä selväksi sen, että Euroopan unionin kansalaiset ja jotkut hallituksetkin, jotka ovat kriittisiä, että Kroatiassa tehdään kaikki eh, jäsenyyden puolesta. No, kaiken muun voin sitten sanoa huomenna. Tämä täysi yhteistyö Iktyssä on välttämätöntä ja ainoastaan Kroatialle, vaan kaikille maille. En nyt halua tässä lähteä kaikkea toistamaan, mutta ehkäpä Euroopassa kaikki maat, jotka eh, tähän kuuluvat, eh, että siellä painotettaisiin sitä, että tämä on erittäin tärkeää. Grazie, onorevole Svoboda. Eh, Alla parola per due minuti. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Posselt varjoesittelijänä. Vielen Dank, Herr President. Kiitos puheenjohtaja. Kolme allekirjoitusta tasoittivat tietä Kroatialle. Yksi niistä tehtiin pra Prahassa ja toinen Tukholmassa ja olen Svobodan kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä ainutkertainen tilaisuus täytyy käyttää. Ja siksi vetoaisin poliittisiin puolueisiin sekä Kroatiassa että Sloveniassa todella käyttämään tämän ainutkertaisen mahdollisuuden. Ja jos sitä ei käytetä, niin tästä on haittaa sekä Kroatialle, Slovenialle että koko EUlle. Siksi tämä asia täytyy nyt saada eteenpäin. Kuitenkin haluaisin sanoa, että olen vakavasti huolissani siitä, että viime minuuteilla kasataan tälle tielle vielä keinotekoisia esteitä. On olemassa luon, luonnollisia esteitä ja olen tyytyväinen siihen, että näihin voimakkaasti myös on puututtu. Mutta ne, jotka ovat piiloutuneet näiden esteiden taakse, niin toivon, että he eivät nyt luo uusia esteitä. Esimerkiksi ICTY, minä kannatan sitä tietenkin, mutta se, kuinka sitä on nyt tuotu esille, niin näyttää, että tässä halutaan vain pelata aikaa. On myös selvää, että olemme aina sanoneet, että jokaista maata täytyy arvioida sen menestysaskelten perusteella. Ja se, että Kroatian liittyminen voitaisiin liittää toisiin asioihin tai siihen, mitä virkamiehet Berliinissä toteavat. Nämähän ovat henkilökohtaisia mielipiteitä, jotka täytyisi pitää itsellään. Eli on vaik- varallista lähteä nyt toimimaan tällä tavoin, tällä, kun ollaan jo loppumetreillä. Eli olemme nyt neuvotteluiden lopussa ja haluaisin kysyä Kroatian edustajalta, uskooko hän, että vuoden loppuun mennessä saataisiin avattua vielä kaikki, kaikki luvut ja sitten ehkä ensi vuoden keväällä ne saataisiin myös suljettua. Parlamentin täytyy auttaa tässä asiassa, mutta tässä loppuvaiheessa meidän täytyy todella olla tarkkoina mahdollisten keinotekoisten esteiden suhteen. Kiitos. Posselt seuraavaksi Thaler. Kaksi minuuttia. Hvala lepa, gospod predsednik. Grazie, presidente. Pozdravljamo vsak napredek Hrvatskog. Me pidämme hyvänä Kroatian edistysaskelia kohti EUta. Se on hyvä Kroatialle, Kroatian naapureille ja koko Euroopan unionille. Olin iloinen, kun esittelijä vieraili, esittelijä vieraili maanantaina Ljubljanassa ja pystyi raportoimaan molempien hallitusten edistysaskelista olen samaa mieltä siitä, miten tärkeää on hyödyntää tätä hetkeä niin, että tämä sopimus saadaan ratifioitua. Se ei tule olemaan helppoa. Kroatiassa katolinen kirkko on ottanut kantaa tätä sopimusta vastaan, mikä on aika harvinaista nykyään. Ja jotkut äh, intellektuaalit ovat äh, myös, älymysten edustajat ovat myös allekirjoittaneet vetomuksia sopimusta vastaan. Me tulemme tarvitsemaan kaksi kolmasosa enemmistön äänestyksessä. On erittäin tärkeää äh, huolehtia siitä, että tämä vuosikymmenten ongelma saadaan ratkaistua. Sloveniassa me luonnollisesti toivomme hyviä naapurisuhteita ja niiden puitteissa me toivomme, että Kroatia myös sen omien etujensa vuoksi ymmärtäisi naapureiden intressit ja edut. Ja sen vuoksi minulla on kysymys. Kokemukset Slovenian kanssa eivät ole hyviä. Tämä ongelma oli liian kauan avoin. Onko, oletteko te suunnitellut jotain myös Serbian ja Bosnia-Herzegovinan rajaongelmien suhteen. Nyt olisi hyvä aika ratkaista ne, eikä odottaa niin kauan, että nämä maat liittyvät eu koska nämä ongelmat vain kasvavat. Kiitos, Thaler. Seuraavaksi Katsin, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Spoštovane kolegice in kolegi, eh, gospod Drobni. Kiitos, eh, puheenjohtaja. Herra Drobniak, Onnittelen teitä ja teidän hallitustanne ja teidän hallituksenne johtajaa tästä poliittisesta rohkeudesta, rohkeudesta lähteä rakentamaan parempaa tulevaisuutta kuin mikä se tähän mennessä oli. Minulla on kuitenkin vielä huolia. Molemmat valtiot ovat sopineet 25.6.1990 unilateraaliset toimet eivät olisi mahdollisia, mutta nyt kuitenkin tässä on kysymys tällaisesta yksipuolisesta julistuksesta, joka pitäisi allekirjoittaa. Se ei mielestäni ole mikään hyvä asia, eikä se vastaa sitä logiikkaa. Unilateraalisuus ei ole tie tulevaisuuteen. Ja Robniak, nythän sanottiin jo, että Piispan kokouksen julistus on hyvin vaikeasti ymmärrettävä. Se on virallinen kannanotto, se ei ole yhden piispan kanta, vaan koko roomalaiskatolisen kirkon kanta. Ja se sanoo julkisesti, että se ei kannata sopimuksen allekirjoittamista. Odottaisin teiltä kommenttia tähän. Sitten vielä lopuksi olen iloinen, että me puhumme siitä, että me puhumme ja siitä, että tämä täytyy viedä päätökseen tämä asia ja neuvottelut myös saa viedä päätökseen. Mutta siitä huolimatta tämä myös aiheuttaa minulle huolia, kun puhutaan määräajoista. Minusta kaikkein tärkeintä olisi kuitenkin jatkuvuus. Kroatian täytyy neuvotella ja tehdä edistysaskelia. Sitähän me kaikki toivomme ja siihen me olemme kaikki sitoutuneet. Sitten vielä kollega Svobodaan. Eihän maailma ole mustavalkoinen, eikä politiikassakaan ole vain mustaa ja punaista, vaan myös vihreää ja keltaista. Joten siis koko poliittinen kenttä on ollut mukana Kroatian poliittisen tahdon parantamiseen tässä äh, ratifioinnissa. Kiitos. Seuraavaksi Raffner, kaksi minuuttia. Ja herzlichen Dank. Ähm, Kiitoksia. Kaksi lyhyttä kysymystä. Mekin tietenkin ryhmänä olemme tyytyväisiä Kroatian hyvään edistykseen, mutta siitä huolimatta komission edistymiskertomus on äärimmäisen kriittinen, mitä tulee oikeuslaitokseen, vähemmistön suojaa, pakolaisten palauttaminen ja niin edelleen. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja haluaisin kuulla teiltä hieman enemmän siitä, miten näitä kysymyksiä voidaan edistää. Ja sitten toinen kysymys maaliskuussa tänä vuonna Friends of the Earth, Kroatia mm, lähti kampanjaan liittyen huonosti täytäntöön pantuun, pantuun ympäristölainsäädäntöön. Ja nyt heitä odottaa jopa 100 000 euron sakko ympäristön pilaamisesta. Tämä on todenkin, todella absurdia ja tässä myös rikotaan Kööpenhaminan ilma, ilmaisun vapautta. Ja voitteko antaa meille takeita siitä, että tässä jutussa todella toimitaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja että voidaan välttää tämän kaltaiset kansalaisjärjestöihin kohdistuvat iskut. Brock ei olekaan enää paikalla. Kiitos Brandner. Seuraavaksi Ibrisacic, kaksi minuuttia. Tackar ordförande. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ja onnitella teitä vetomustuomioistuimen sopimuksen allekirjoittamisesta ja hyvästä vuoropuhelusta. Minulla on vain yksi hyvin konkreettinen kysymys teille. Odotatteko te, että nyt tämän ratkaisun, tuomioistuimen ratkaisun jälkeen tämä otsake 31, jossa on kysymys ulkoisista suhteista ja YUTPstä. Miten se tulee siihen vaikuttamaan? Grazie, onorevoli Brisegit. Kiitoksia. Seuraavaksi Koppa, kaksi minuuttia. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää siitä, että te tulitte tänne ja onnittelut tämän sopimuksen allekirjoittamisesta. Tämä on kaiken kaikkiaan erittäin myönteinen merkki ja osoittaa sen, miten kattava ongelma oli ja miten tärkeää oli löytää ratkaisu ennen jäsenyyttä hyvin naapuruussuhteisiin liittyvät ongelmat eivät saa vaikuttaa päivittäiseen elämään. Nyt voidaan pitää tätä ratkaisua oikein myönteisenä. Haluaisin kysyä, miten pitkälti komission jäsen Reenin toimet johtivat siihen, että sopimus allekirjoitettiin ja mitä hän tarkkaan ottaen teki onko sillä niin suurta arvoa, että ehkä muissakin tällaisissa ongelmissa komissio voisi olla apuna. Ja. Vielä pak, kaksi minuuttia sitten kysymyskierros päättyy. Kiitos ja kiitoksia puheenjohtaja Dremjak. Kiitos esityksestänne. Tässä kuulit, kuulimme, mitä ongelmia vielä on olemassa ja mitä on saatu jo aikaan. Kiitos ja onnittelut. Mutta seuraavat kysymykset. Haluaisin viitata siihen, että Slovenia-Kroatia-kysymys voidaan ratkaista, jos jokainen tekee oman osuutensa tahollaan. Svoboda sanoi, että Kroatian oppositio vaikuttaa tilanteeseen ja he äänestivät tyhjää ja presidenttiehdokas äänesti jopa tätä vastaan. En tiedä, voinko vaikuttaa samalla tavoin Slovenian kollegoihin maan parlamentissa, mutta pyrin käännyttämään siellä ihmisiä tämän puolelle, koska nyt meidän täytyy päästä eteenpäin. Herra Tyler, haluaisin kuulla Romjakilta. Olin juuri Montenegrossa ja haluaisin kuulla miltä rajakiista tilanne nyt näyttää Kroatian ja Montenegron välillä. Onko tilannetta ratkaisemassa? Ja onko tilanne Bosnia-Herzegovinassa saatu ratkaistua? Olen kuitenkin yhtä mieltä siitä, että jos tätä ei nyt saada ratkaistua, niin äh, samaa kuin Slovenian kohdalla ei varmasti saada aikaan. Minun täytyy kuitenkin puhua voimakkaasti sen puolesta, että katolinen piispainkonferenssi on sotkeutunut tähän tilanteeseen. Itse olen katolilainen ja aina kun on kyse kirkon tukemisesta, olen valmis näin tekemään. Mutta tällaisessa asiassa en puolla kirkon puuttumista näihin asioihin. Pohdin, kuka tässä on taustalla. Tietävätkö piispat lainkaan, mitä tässä tekstissä edes on? Ne eivät ole juristeja, kuten en minäkään. Ja ehkä he pelkäävät aivan joidenkin väärien asioiden asioihin puuttumista kuin mitä käytännössä onkaan. Eli haluaisin vielä sanoa, että katolinen kirkko ei saa puuttua tähän asiaan, aivan kuten ei ortodoksinenkaan kirkko Kosovossa tai Serbiassa. Grazie onorevole Pak. Kiitoksia Pak. Nyt pääneuvottelijalle vielä vastauspuheenvuoro. Sorry. Sorry. There, there is, there is a... Monia no niin, kysymyksiä, joten Lähtisin liikkeelle sitä, joka liittyy Kroatian ja Sloveniaan ihan lyhyesti. Tämä on erittäin hyvä päivä Kroatian Slovenian välisissä suhteissa. Ymmärrätte varmasti, miksi en tänään kommentoi sen enempää. Jätän nämä vastaukset väliin, koska pääministerimme puhuivat tänään Tukholmassa viisaasti. Näillä sanoilla on pitkälle menevä viesti, ja minun mielestäni tänään tuohon ei ole lisättävää. Ei ainakaan virkamiehen suulla. Muihin kysymyksiin. Voidaanko kaikki luvut avata vuoden loppuun mennessä? Viisi lukua vielä on avattava. 13, 27 ja 31, nämä jo mainitsin alkupuheenvuorossani. Niiden osalta olemme täysin valmistelleet keskustelukantamme, joka on komissiolle esitetty. Luvut voidaan virallisesti avata. Minusta tuntuu, että nämä kolme lukua, kunhan Slovenia – hyväksyy avaamisen, voidaan avata hyvin nopeasti tämän kuun loppuun mennessä varmasti. Silloin odotamme, että toinen hallitusten välinen konferenssi järjestetään toivottavasti Ruotsin puheenjohtajakaudella. Sitten jää kaksi lukua. Kahdeksan, kilpailupolitiikka. Siinä on tärkeitä kriteereitä, joihin olemme kaikkiin vastanneet mutta yksi liittyy telakoihin ja niiden osalta on hoidettava toinen yksityistämiskierros. Ensimmäinen kierros järjestettiin, toinen kierros on vielä järjestettävä. Me olemme läheisessä yhteistyössä komission, joka on ollut hyvin suureksi avuksi. Ja toivomme, että saamme tämän asian hoidettua. Me voimme esitellä neuvottelukantamme tämä luku. Näin uskon voidaan avata joulukuussa. Luku 23 Tämä liittyy Syöttäjä Bramiltsin kantaan. Me teemme kaikkemme ja toivomme, että hänen kantansa osoittautuu myönteiseksi ja siinä tapauksessa tämäkin luku voidaan avata pitäen mielestä, että kolme vaatimusta, jotka liittyvät oikeuslaitoksen uudistamiseen, korruptien vastaiseen taisteluun ja perusoikeuksiin liittyviin vaatimuksiin. Näihin muodollisiin vaatimuksiin Kroatia on vastannut missä on kirjallinen kanta on myöskin se, että Kroatia on vastannut vaatimuksiin, mutta tietenkin tämä komission lausunto pitää muodollisesti vielä tarkistaa jäsenvaltioiden puolelta. Rajakysymykset. Bosnia-Herzegovina ja Matenegron kanssa meillä on tässä merirajaan liittyvä kysymys. Me olemme lähellä lopullista sopua siitä, että tämä tuodaan kansainvälisen tuomioistuimen käsittely. Meistä tämä on paras mahdollisuus. Serbia, Bosnia, Herzegovina, Kroatit, molemmin puolin pyrkivät tämän vuoropuhelu näiden avoinna olevien kysymysten osalta. Bosnia-Herzegovina me olemme lähtyneet myöskin kahdenvälisesti liittyen rajan ylityksiin. Ajatellen lukua 23 ja sitä, että hyvin pian tästä tulee EUn ulkoraja, joten meidän pitää neuvotella uudestaan useita kysymyksiä, jotka liittyvät rajan ylityksiin mutta me suhtaudumme avoimesti kahdenvälisen työn teostamiseen. Varmasti tämä työ kantaa tulo, tuo tuloksia myös. Emme näkisi näitä sellaisina esteinä, joista ei ylipäästä. Sitten Friends of the Earth. Yksinkertaisesti sanottuna, kyllä – Minun käsitykseni pääneuvottelijana on se, että pyrin tekemään kaikkeni, että voin taata teille sen, että me teemme sen, mikä on tarpeen, jotta Friends of the Earth voi jatkaa työtään ilman esteitä. Minusta tuntuu, että sulle tässä juuri antoi minulle asiakirjan, jonka mukaan tämä mettely on nyt käynnissä, mutta kysymyksenne on kyllä kuultu. Me kiinnitämme erityishuomiota tähän, kun palaan Zagrebin. Vakuutan, että henkilökohtaisesti katson, mitä voin tehdä. Varmasti teidän kysymyksenne kiinnitetään huomiota, siihen voitte luottaa. Of, um, chapter 31. 31 luku. Yhteinen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Tätä ei ole avattu, tätä lukua vielä. Kroatia on sitä mieltä, että kun tilanne Slovenian ystävien kanssa on saatu hyvälle tolalle enää syytä, etteikö tätä lukua voitaisi käsitellä nopeasti. Kiitos siitä, että painotitte sitä, että tässä Kroatialla on Kroatia on tehnyt hyvää työtä siksi, että meistä tuli Naton jäsenvaltio esimerkiksi, ja tämä osoittaa, mitä valmiuksia meillä on yhteisen turvallisuuden puolustuksen osalta. Me olemme New Yorkissa turvallisuusneuvoston jäsen nyt ja ajamme siellä Euroopan kantoja – Kroatia on toiminut erittäin johdonmukaisesti aina kansainvälisesti, tukenut kaikkia EUn kannanottoja. Kroatialainen diplomaattia on alueellisen yhteistyön neuvoston johdossa nyt, joten tämä kertoo paljon siitä, miten paljon kapasiteetteja ja mahdollisuuksia Kroatialla on olla ratkaisevan tärkeässä roolissa ulkopolitiikan puolustus- ja turvallisuuspolitiikan alalle ja suhtaudun luottavaisesti siihen, että kunhan Slovenian ongelma on ratkaistu ja me olemme nyt hyvällä tiellä, niin uskon, että tämän luvun osalta voidaan myöskin edetä nopeasti. Oliko muita kysymyksiä vielä? Komission jäsen Rehn. Kuinka tärkeä komission jäsenen rooli oli se oli varmasti tärkeä komission jäsen Rehn hyvin hankalissa oloissa investoi paljon henkilökohtaista energiaa tähän kysymykseen. Minulle tärkeää on se, että nähdään hänen roolinsa merkitys ja hänen pääosastonsa merkitys siinä, että tämä on erittäin hankala tehtävä, kun ajatellaan, miten oikeudellisia ja laillisia ongelmia on nyt ratkottu. Ja tämä edistys ei olisi ollut mahdollista ilman komission tiukkaa tukea. Komissio on ollut tässä suureksi eduksi, suureksi avuksi. Asiakirjoja on paljon. En tätä ainoastaan komissiota, vaan Mä ajattelen tässä muita jäsenvaltioita myös. En halua nyt mainita lukuja, mutta tuhansista, tuhansista, tuhansista asiakirjoista tässä on kyse. Kyllä, Olli Reenillä on ollut tässä hyvin tärkeä rooli, emmekä olisi ilman häntä ja hänen yksikään pääse näin pitkälle tänään. Enköhän vastannut kaikkiin kysymyksiin. Grazie, signore Kiitoksia, Seuraavaksi Kukan kaksi minuuttia. Uh, thank you, Mr. Chairman. I... Kiitos puheenjohtaja. Ei minulla ole kysymyksiä, vaan minulla on kolme yleistä positiivista huomiota. Herra kiitokset teidän antamastani informaatiosta. Oli ilahduttavaa kuulla, että teidän arvionne eh, Kroatiasta eh, on eh, samanlainen kuin edistysraportin tässä edistysraportissa sanotaan, eh, tai puhutaan jatkuvasta edistysaskelista. Joten nyt me odotamme, että tulevaisuudessa näemme jatkoa tälle eh, jatkuvalle edistykselle. Kuten herra Svoboda sanoi, paljon työtä on vielä tehtävänä, jotta prosessi voidaan viedä päätökseen tähän asti olette toimineet hyvin. Kaikki olettivat, kaikki olettavat ja odottavat, että toimitte yhtä hyvin jatkossakin, mutta älkää kuitenkaan odottako mitään palveluita tai tällaisia alennuksia. Ei tässä prosessissa ole mitään oikoteita, teidän täytyy viedä tämä päätökseen. Toinen huomio, kyllä. Liittymisneuvotteluiden positiiviset kehityskulut ovat vaikuttaneet positiivisesti alueen muihinkin maihin. Te mainitsitte tämän itsekin, mutta haluan vain painottaa tätä. Ja teidän pitäisi kantaa enemmän poliittista vastuuta, koska kaikki seuraavat tarkkaan teitä ja myös EU arvioi laajentumisen tulevia mahdollisuuksia tuolla alueella teidän pohjaltanne. Minun kotimani Slovakian kannalta on erityisen ikävää nähdä, että on erityisen hienoa, että, että Kroatialla menee hyvin historiallisesta ja monista muistakin syistä, jotka te ymmärrätte. Joten kaikkea hyvää teidän tuleville toimille. Grazie onorevole Kukan. La parola alla... Kiitoksia seuraavaksi Boskurt. Vara varajäsen. Alla kollega Giannaku per due minuti. Ja Giannaku sen jälkeen kaksi minuuttia. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella Kroatian edustajaa näistä edistysaskelista. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin koskien pakolaisia, joista Rova Pak puhuikin. Onko mitään toiveita siitä, että ajan kuluessa olisi mahdollista, että Bosnia-Herzegovinan ja Kroatian välinen pakolaiskysymys todella saataisiin ratkaistua. Ja sitten toinen kysymys liittyen sopuun Slovenian kanssa – Onko Kroatian edustaja sitä mieltä, että mielenosoitukset, joita pidetään nyt Kroatiassa, voivat johtaa mahdollisiin levottomuuksiin ja kääntyä sitten loppujen lopuksi jopa Kroatia vastaan. Kiitoksia. Boskurt seuraavaksi voorzitter. No. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys, koska aikaisemmin tässä keskustelussa toivottiin nimenomaan, että saadaan näitä neuvottelulukuja päätökseen. Minusta olisi hienoa, että tämä saadaan vietyä päätökseen mahdollisimman nopeasti. Mutta se, mikä minua tässä nyt hieman ihmetti, että komissiossahan on puhuttu ihan selkeästi päivämäärästä – ja ainakin aikaisemmin komissio on sanonut, eh, että ei mitään päivämääriä asetettaisi, vaan että tulokset ovat se kaikkein tärkein asia. Mutta minkä takia nyt sitten sanotaan, että se on vuosi 2010? Kiitos. Eh, la parola all'onorevole. Seuraavaksi Weigel, Alden, vaariesittelijä. Jaz se bom pridružil vsem tistim, ki so rekli, da je treba danes biti nekoliko boljše razpoložen za to. Monet eh, ovat täällä sanoneet, että täällä voi olla hyvällä mielellä sen vuoksi, että kaksi rohkeaa pääministeriä on allekirjoittanut sopimuksen. Samanaikaisesti sanoisin kuitenkin, että täytyy olla varovainen eh, ja selväpäinen näissä tulevissa askelissa, koska ratifiointiprosessi on vielä jäljellä ja tiellä on vielä esteitä sekä Sloveniassa että Kroatiassa. Tämä tie on monimutkainen Ja nyt on liian aikaista vielä juhlia voittoa. Meillä usein sanotaan, että yhden voitto on toisen tappio, eikä se ole koskaan hyvä asia. Haluaisin kysyä seuraavaa. Tämä Kroatian ja Slovenian tapahtumat rajan ympärillä on osoittanut, että rajakysymykset ovat tärkeitä. Rajakysymykset ovat aina asioita, jotka ovat menevät pitemmälle kuin ainoastaan bilateraalisiin suhteisiin. Ja jäsenvaltiot, jotka haluavat liittyä EU-hun, niiden täytyy oikeassa äh, ajassa tämä, tällaiset ongelmat ratkaista ja mieluummin ennen kuin ne haluavat liittyä unioniin. Ja haluaisin sanoa kollega Svobodan mietinnöstä, josta käsittelemme huomenna, äh, siinä on tullut esiin monia asioita, jos, joita Kroatian täytyy vielä hoitaa ja Kroatia on sitä tietoinen ja toivotan Kroatialle paljon menestystä ja onnea. Kiitoksia Vaikun. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Angouragis. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin, haluaisin esittää kaksi kysymystä Kroatian edustajalle. Mutta sitä ennen haluaisin todeta, että toivon, että hänen maansa ei koskaan joutuisi tuntemaan oloaan samanlaiseksi kuin me, että peli on pelattu. Sanon näin, koska tässä unionissa pelisäännöt ovat pääoman määräämiä ja monikansallisten yritysten määrämiä Ja toivon, että Kroatian kansan ei tarvitse katua. Toivottavasti tulevaisuudessa kaikki, myös Kroatia, voivat tehdä suuret päätökset kansanäänestyksillä. No niin, nyt sitten tarkempiin kysymyksiin. Edistyskertomuksessa Kroatian ongelmat Haagin rikostuomioistuimen kanssa on otettu esiin. Mutta mitä tämä merkitsee? Tarkoittaako tämä sitä, että Kroatia ei vieläkään tunnusta tuomioistuinta? No jos se, se näin tee, niin hyvä. Ja vielä lopuksi. Huomenna saadaan edistyskertomus myös, mitä tulee edistyksiin kohti liittymistä. No, konteksti täytyy muistaa. Tässä puhutaan esimerkiksi tämän alan edistyksestä, mutta jätetään huomata toinen ala. Mutta kyseessä ovat aina tekstin laatian näkemykset. Mutta mitä nämä alat, kyseessä olevat alat ovat näistä kehityskuluista? Mitä mieltä he ovat? Ja vielä nopeasti, jos voisitte kertoa, mitä käytännön ongelmia siinä on, että päästään näihin tavoitteisiin. Miksi eri aloilla on tiettyjä ongelmia? Kiitoksia Angorakis. Fajon komis, ähm, Libe-valiokunnasta vielä lopuksi. Kaksi minuuttia. Um, spoštovani kollegi, kolegice, tudi jaz bi najprej... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minäkin haluaisin, koska Sloveniasta tulen, olen kuullut tämän aikaisemmistakin puhujilta, haluaisin kiitellä – sitä, että näin rohkeasti on lähdetty allekirjoittamaan sopimus, joka on ensimmäinen vakavasti otettava sopimus vuoden 2001 jälkeen. Toivon, että tämä mahdollistaa oikeanmukaisen ratkaisun molempien osalta, että molemmat parlamentit rohkeasti ratifioivat ennen joulukuuta. Ymmärrän, herra Dogenjak, että teillä on varaamia, ette halua puhua yksityiskohdista tämän sopimuksen osalta, kun se allekirjoitettiin vasta tänään, mutta kuitenkin minua kiinnostaisi se, kenet Kroatia nimeäisi tähän tuomioistuimeen. Ja sitten yksi kysymys, joka liittyy Kroatian edistyskertomukseen. Komissio puhuu luvussa, jossa käsitellään Kroatian ja Slovenian välisiä suhteita, ettei ratkaisua ole näkyvissä kroatialaisten säästöjen osalta Blanan pankissa. Me olemme lukeneet tästä paljon, mutta haluaisin kuulla teidän kantoja ratkaisuista. Eh, Kiitos. Edustaja Tajon Keskustelu on saatu päätökseen. Olkaa hyvä, saatte mahdollisuuden vastata. Ensimmäinen kysymys liittyy pakolaisiin. Haluaisin kertoa teille hieman tarkemmin meidän kannastamme. Tämä on hyvin tärkeä asia, joten on itsestään selvää, että pakolaisten palaaminen ja integroiminen on yksi huippupriorisoinneistamme ihan jo humanitaariseltakin kannalta. Ja toi, tähän mennessä 221 000 pakolaista on palannut takaisin ja 100, maan sisäistä ja 126 000 pakolaista. Ja tähän on maksanut noin 5,2 miljardia jälleen rakentaminen esimerkiksi. Vain no, osoittaakseni sitä laajuutta, mitä me olemme panostaneet. 146 000 taloa on rakennettu. Me olemme sitä mieltä, että me olemme täyttäneet kansainvälisen pakolaislainsäädännön mukaiset vaatimukset ja sen lisäksi, että olemme mahdollistaneet äh, ulkois, ulkomalta tuleiden palaamisen ja esimerkiksi omaisuuden palauttamisen. Maailmanlaajuinen finanssikriisi tekee tämän ponnistelun juuri tällä hetkellä vielä vaikeammaksi, mutta siitä huolimatta me jatkamme täysin voimin. Vielä yksi asia pitää ottaa esille. Tämä palaamisprosessi on otettu, nähty kansainvälisessä yhteisössä. Ystävämme Serbiassa väittävät tällä hetkellä, että noin 70 000 pakolaista Kroatiasta vielä asuisi Serbiassa. Meistä tuntuu, että tämä tieto on otettu, jotkut ovat ottaneet tämän ihan automaattisena totuutena. Esimerkiksi jossain näissä edistysraporteissa sanotaan, että 80 000 Kroatian Serbia olisi vielä rekisteröitynyt pakolaisena. Toivon, että ette ymmärrä minua väärin, kun sanon, että UNHCR viimeisimpien tietojen mukaan tämä luku on hieman kyseenalainen sen vuoksi, että monet on rekisteröity sekä palanneiksi että pakolaisiksi. Ja tässä puhutaan noin 25 000 ihmisestä. Ja monet ovat myös anoneet Serbian kansallisuutta. Joten olen, en nyt puhu tässä sitä vastaan, etteikö kaikilla olisi oikeutta palata. Kyllä, kuka tahansa haluaa palata on enemmän kuin tervetullut. Mutta tiettyjä eh, mittasuhteita täytyy kuitenkin olla tässä 18 vuotta on kuitenkin mennyt äh, sodan alkamisesta. En nyt sen yksityiskohtaisemmin, mutta mitä tulee pakolaisiin, niin me teemme kaiken, mitä vaaditaan. Se ei ole ainoastaan meidän velvollisuutemme tässä laajentumisprosessissa. Se on meidän velvollisuutemme maana, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ylitse muiden. Sitten äh, vuosi 2010 me toivomme saavuttavamme kaksi asiaa. Ensinnäkin, että saamme vietyä päätökseen kaikki neuvottelut kaikista luvuista. Ja luonnollisesti, että me voisimme myös allekirjoittaa liittymissopimuksen, jolloin ratifiointiprosessi alkaa. Mutta minun näkökannastani tämä tulee vaatimaan hyvin paljon kovaa työtä, mutta komission ja jäsenvaltioiden tuella tämä on mahdollista. Te sanoitte, että peli ei ole vielä ohitse. No ei se ole koskaan ohitse olen ollut vuodesta 1992 lähtien Kroatian äh, diplomaattipiireissä, niin voin todellakin sanoa ja allekirjoittaa tämä, että peli ei koskaan ole pelattu. Otitte esiin kaksi asiaa. Ja esimerkiksi se, että miksi Kroatia tekee yhteistyötä ICTYn kanssa. Kroatia on saanut äh, tämän tuomioistuimen perustamisen jälkeen 848 pyyntöä, ne, tu, pyyntöä antaa apua ICTYn tuomioistuimesta. Ja me olemme antaneet niitä 847,5. Eli me teemme todellakin kovasti töitä ja alkupuheenvuorossani minä kuvailin jo yksityiskohtaisemmin, mitä kaikkea me olemme tehneet, joten en sen lähemmin kerro yksityiskohdista. Ja te kysyitte äh, sitten, mikä, kuka tulee olemaan Kroatian äh, tuomari tässä tuomioistuimessa. No yksi viidestä, en tiedä muuta kuin, että hän tulee olemaan kansainvälisen lainsäädännön asiantuntija. Ja tämä uusi uudistettu vuoropuhelu, jossa on uutta luottamusta ja molemmin puolista äh, kunnioitusta, niin uskon, että me tässä luomme äh, tällaista ilmapiiriä, jossa on paljon helpompi saada aikaan tuloksia. Unohdinko tässä nyt vielä jotain? Niin, kysymys siitä, mitä vaikeuksia tässä prosessissa on. No, aikaa ei ole kovinkaan paljon, mutta on useita lukuja, joita pidämme tärke- erityisen tärkeänä. No kaikki luvut ovat omalla tavallaan hyvin tärkeitä, mutta meille, missä me näemme enemmän haasteita luvun 23 lisäksi, on luku 22, jossa on kysymys aluepolitiikasta ja rakennerahastoista. Me tiedämme, että on erittäin tärkeää vahvistaa hallinnollista kapasiteettia. Se on myös yksi meidän painopistealueitamme, se on myös hankala asia. Me keskitymme tähän nyt erityisesti. Meidän tavoitteemme tällä hetkellä ei ole ainoastaan se, että me veisimme nämä neuvottelut menestyksekkäästi päätökseen, vaan että käynnistämme jo nyt hallinnollisia äh, rakenteita, jotka varmistavat sen, että kaikki asiat toimivat äh, menestyksellä ja hyvällä tavalla jäsenyydenkin kannalta. Emme me näe, että tämä uudistusprosessi siihen päättyisi, että ainoa äh, tavoite olisi se, että vietäisiin kaikki luvut päätökseen. Ei, vaan kaikkein tärkeintä on vahvistaa Kroatian rakenteita kaikilla aloilla niin, että voimme osoittaa, miten arvokas jäsen me olemme. Molto bene. Complimenti, grazie. Kiitos. Onnitteluni vielä tästä ystävällisen mielisestä ja mielenkiintoisesta keskustelusta, johon monet kollegat osallistuivat te vastasitte hyvin tarkkaan näihin kysymyksiin. Eli lämpimät onnentoivotukset sille, että tämä hanke saataisiin pian päätökseen. Nyt lyhyt tekninen keskeytys. Jatkamme kokousta kello 18 seuraavalla esityslistan kohdalla. 10 minuutin tauko siis.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 Colleghi, visto che siete quasi gli stessi di prima. No niin, paikalla näyttävät olevan lähestulkoon samat kollegat kuin juuri äskenkin, joten voimme nyt sitten vähentää tämän tauon minimiin ja mennä eteenpäin esityslistalla. Käsittelyssä on päätöslauselma esitys komission vuoden 2009 laajentumisstrategiasta – Länsi-Balkanin maita, Islantia ja Turkkia varten. Aluksi haluan sanoa teille, että olen, minulla on äärimmäisen suuri kunnia saada olla tässä esittelijänä, vaikka roolini onkin oikeastaan pelkästään muodollinen puheenjohtajan ominaisuudessa. Ja sitten varsinainen työ on, ja tämä teksti ovat kollegoiden ansiota. Haluan kiittää näitä ihmisiä, jotka ovat tehneet intensiivistä työtä, käyneet vuoropuhelua eri, näiden eri maiden kanssa, jotka lähentyvät EUta. Ja haluan esittää myös toiveen siitä, että he itseäni paremmin voivat elävöittää tätä keskustelua ja tuoda esiin eri kohtia. Se, miksi tänään hieman kiireellisesti käsittelemme tätä kysymystä, on se, että voimme oikea-aikaisesti ennen kuin komissio ottaa asiaan kantaa, pohtia omaa kantaamme. Ja silloin kun äh, neuvosto alkaa käsitellä asioita, meidän täytyy olla valmiita. Laajennuspolitiikka on monilta osin ollut menestyksekästä maanosamme itäosissa ja meidän täytyy olla ylpeitä siitä, mitä näinä vuosina on tapahtunut, vaikka joitakin integraatio-ongelmia on ollut, koska maat ovat olleet näin erilaisia. Lopulliseen lopputulokseen ei ole vielä päästy, mutta vuodesta 2003 Länsi-Balkanin maat on tunnustettu sellaisiksi, että ne pyrkivät kohti eurooppalaista yhteisöä. Huomenna käsittelemme näitä kysymyksiä siis vielä lisää. Tähän kuuluvat Kroatia, entinen äh, Jugoslavian tasavalta Makedonia. Ne ovat äh, pitkällä liittymisneuvotteluissa Samoin Islanti. Täällä oli myös islantilainen valtuuskunta paikalla. He kamppailevat rahoitus- ja talouskriisissä ja haluavat nyt liittyä EU-hun. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että on päästy sopimukseen pitkäaikaisessa Kroatian ja Slovenian välisessä kiistassa rajakysymyksistä. Tästähän jo puhuttiin aikaisemmin. Ja tämä on kannustanut neuvotteluiden aloittamisessa. Olemme siis luottavaisia ja kuuntelimme tässä Kroatian pääneuvottelijaa. Luotamme siihen, että Kroatia pääsee pikaisesti lopputuloksiin ja pääsevät osaksi unionia. Sitten mitä tulee Makedoniaan, Siinäkin on päästy hyvin eteenpäin. Neuvottelut ollaan aloittamassa aivan piakkoin, tai näin on tarkoitus, ja kysymykset halutaan ratkaista pikaisesti, ja näyttää siltä, että tähän myös päästään. Mitä sitten tulee Bosniaan? Tilanne ei ole aivan yhtä tyydyttävä. Täytyy jatkaa vuoropuhelua perustuslaillisista uudistuksista, mutta tässäkin tapauksessa on hyvinkin mahdollista, että päästään kohti myönteistä lopputulosta. Turkilla on vielä paljon edistysmahdollisuuksia monilla aloilla. Esimerkiksi sopimus Armenian kanssa. Se on saanut aika mielenkiintoista tulosta, mutta silti tie on vielä pitkä erityisesti ilmaisun vapaudessa ja uskonnon vapaudessa. Mutta kuten, kuten sanoin, edistystäkin on nähty. Ja muista maista e, Montenegro, Albania, ne ovat oikealla tiellä, niiden täytyy jatkaa uudistuksia. Ja hiljattainen päätöksemme viisumeista kannustaa varmasti tätä työtä. Se on jo havaittavissa. Sitten interim pöytäkirja. Se ollaan pian allekirjoittamassa, ratifioimassa. Käyn, es, käyn läpi ainoastaan joitakin otsakkeita, otsikoita. Kuten sanoin, as, asiantuntijaryhmä, hyvin pätevä sellainen, ja todella asiantunteva, on tehnyt tätä työtä ja siksi käännynkin heidän puoleensa näistä eri aiheista. Ensin edustaja Pak. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Keskittyisin kolmeen asiaan. Mistä tuntuu, että kohta 12, kun Serbiasta puhutaan, ei niin saisi unohtaa sitä, että Serbialla on tärkeä rooli, kun ajatellaan Kosovossa eläviä serbialaisia. Kosovossa järjestetään alueelliset vaalit joulukuun puoliväliltä ja Belgradista ei mitenkään käytetä lähtemään, että Kosovan serbit lähtevät äänestämään. Minulla on käynyt valtuuskunta tämän, tästä kysymyksestä keskustelemassa. Minä teen tarkistuksen huomiseksi tästä. Toiseksi Haluaisin viitata siihen, että kohdassa 13, kun puhutaan Bosnia-Herzegovinasta, ehkä voitaisiin tehdä siihen muutos. Esitän huomenna kaksi tarkistusta. Haluaisin tähän kaksi kohtaa. Ensinnäkin sanoisimme, että pidämme hyvänä sitä, että Bosnia-Herzegovina on vihdoinkin edistynyt tämän viisumitiekartan osalta. Ja sitten toiseksi olisin halunnut tarkistuksen, jossa viitataan siihen, että todetaan, että kansainvälinen yhteisö mahdollisesti toimii Bosnia-Herzegovinassa, mutta että me kyllä toivoisimme, että jos kansainvälinen yhteisö siellä toimii, niin toimitaan jo voimassa olevan sopimusten välisen osapuolten välisen sopimuksen pohjalta. Näin ei tehty, siksi ei edistytty ja minulla on tähän liittyvä tarkistus. Ja sitten sanoisin vielä, että en voi kovitella, että on oikein kohdassa 15 sano Albania ja Montenegro. Minun mielestäni on sellaisia asioita, jotka pitää Albanian osalta erikseen mainita. Albanian oppositio esimerkiksi toimii kaduilla, ei parlamentissa vakaa hallitus demokraattisesta puolueesta ja sosiaalisesta pienemmästä puolueesta. Tässä jo osoituksia kypsyydestä. En olisi uskonut tätä, eivätkä monet muutkaan. Tätä täytyy pitää hyvänä ja oppositiota pitää kehottaa vihdoin tekemään työtään. Oppositio kuuluu parlamenttiin, ei kadulle, koska olen käsitellyt tämän maan asioita ja pitkän aikaa olen ollut kirjoittamassa päätöslauseemme entinen oppositio on nyt hallituspuolue. Olen vaatinut oppositiota kadulta parlamenttiin. Siksi en usko, että tämä voidaan nyt jättää mainitsematta. Muistutetaan nyt tämän hetken oppositiota siitä, että nämä ihmiset on valittu parlamenttiin tekemään työtä siellä. Minä teen huomenna, esitän huomenna nämä tarkistukset. Kiitos. Kiitos, Pak. Tämä oli merkittävä puheenvuoro. Omen Rauten on paikallaan. Halusin antaa hänelle nyt aluksi puheenvuoron, koska hän on esittelijä koskien tärkeää laajentumisvaihetta kohti Turkkia. Ja voi sitten, danki puheenjohtaja, kiitokset paljon. En halua liian kauaa puhua sen vuoksi, että huomenna me puhumme näistä edistymisraporteista. Mutta on varmasti kuitenkin tärkeää, että me otamme esiin muutaman asian tästä komission strategiasta, jotka teidän pitäisi ehkäpä ottaa mukaan. Ensinnäkin se, että oikeusvaltioperiaate on kaikkein tärkein periaate. Ja sitten on muutamia bilateraalisia asioita, jotka haluaisin teidän päätöslauselmaanne. Puheenjohtaja, Turkki-kohdassa haluaisin että otettaisiin esiin myös oikeuslaitoksen uudistaminen sen vuoksi, että kaikki ongelmat Turkissa johtuvat siitä, että oikeuslaitos ei vieläkään Siis se on riippumaton, se on täysin riippumaton, mutta se ei ole täysin puolueeton. Joten minun mielestäni ää, äh, oikeuslaitosta olisi uudistettava nopeasti. Mutta siihen tarvitaan luonnollisesti äh, yksimielisyyttä myös äh, hallituksessa. Sitten kolmas prioriteetti on Kypros, jonka myös komissio mainitsee. Viime viikolla äh, lähes kaikki äh, kollegat puhuivat Kyproksesta tapaamisessa. Ja sitten on tämä Ankara-sopimus. Äh, Turkki on solminut tällaisen sopimuksen. En tiedä, onko käyvätkö he nyt neuvotteluita, mutta ainakaan en ole kuullut, että mitään olisi tapahtunut tämän sopimuksen suhteen ja Kyproksen suhteen. Ja sen lisäksi olemme kuulleet kriittisiä huomioita pääministeri Erdoganin puheista Iranista. Hän sanoi, että me olemme hyviä ystäviä ja me eurooppalaiset sanomme, että ei ainoastaan, että me olemme hyviä ystäviä, mutta hänen olisi pitänyt myös huomauttaa siitä, että Iranissa esimerkiksi ihmisoikeudet ovat puutteellisia. Hänen olisi pitänyt voida neuvotella meidän kanssa myös siitä, millä tavalla lähdemme yhdessä hoitamaan tätä ydinaseongelmaa Iranin kanssa. Joten tämä huomiona Positiivista on äh, avaus kurdien suuntaan, tämä demokraattinen avaus kurdien suuntaan. Ja muista asioista mm, me voimme puhua sitten tässä Turkin edistymisraportin yhteydessä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Neitse ryhmänsä koordinaattorina. Puheenjohtaja, kiitos. ajattelin, että ensin olisi pitänyt kuunnella kaikki EPP-läiset lävitse, mutta nähtävästi teen teille nyt poikkeuksen. Minusta tämä on erityisen hyvä raportti ja onnittelen kaikkia, jotka ovat olleet sitä laatimassa. Mutta siitä huolimatta minulla on muutama huomautus, jos te sen sallitte, ja tulen tekemään tarkistuksia huomenna. Ensimmäinen liittyy siihen, mitä sanotaan kohdassa kolme. Minulla on tässä tämä englanninkielinen teksti, Kohdassa kolme kehotetaan kaikkia maita ponnistelemaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, jotta niiden keskinäiset mielipideerot naapurimaiden kanssa voitaisiin ratkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mutta tässä sanotaan kuitenkin, tällaiset bilateraaliset ongelmat tulisi ratkaista osapuolten kesken Tähän asti ihan ok, mutta sitten tähän lisätään vielä. Ja siihen sen ei pitäisi muodostaa minkäännäköistä estettä näiden maiden jäsenyydelle unionissa. Jos nyt saan ihan vapaasti sanoa, minusta tässä mennään liian pitkälle. Meillä on kokemuksia maista, jotka ovat saaneet liittyä unioniin ennen kuin ongelmat lähinaapureiden kanssa oli ratkaistu. Ja nyt sitten vielä painimme näiden ongelmien kanssa. Ja minua ei äh, haluta että me tekisimme samat ongelmat uudelleen ja sen vuoksi muotoilisin tämän toisella tavalla kuin miten tässä se on sanottu. Koska minusta tässä mennään liian pitkälle. Mitä tulee Kroatiaan, toivon sydämestäni, todellakin toivon, että Kroatia onnistuu viemään neuvottelut päätökseen vuoden 2010 puolivälissä, eli siis kuuden kuukauden sisään. Mutta onko nyt kuitenkaan järkevää tässä tätä näin eksplisiittisesti jo sanoa. Me voimme toki toivoa, että neuvottelut viedään päätökseen mahdollisimman nopeasti ja mieluiten vuoden 2010 lop- puoliväliin mennessä. Näin minä itse sen mieluummin sanoisin. Mutta jos nyt sanotaan, että we are confident, olemme vakuuttuneita, Meillä oli täällä pääneuvottelija paikalla, joka on erinomainen asiantuntija, joka sanoi, että tämä ei ole ohitse ennen kuin se on ohitse. Ja se koskee myös näitä neuvotteluita. Sitten kohta 11 ja Turkki. Hyvät kollegat ja puheenjohtaja, eh, en nyt puhu tässä koko ryhmäni nimissä, vaan omissa nimissäni. Minulla on nyt sellainen tunne, että tässä on nyt aikamoinen väärinkäsitys eh, Turkin suhteen, kun me emme panosta tähän kaikkea. Ensinnäkin tässä luetellaan, mitä kaikkea Turkin pitäisi tehdä parantaakseen olosuhteitaan siellä. Siitä olen samaa mieltä. Mutta samanaikaisesti me sitten eh, kehotamme Turkin hallitusta koordinoimaan ulkopolitiikkaansa EUn kanssa ja niin edelleen ja niin edelleen. No, minun mielestäni tämä on hieman ristiriitaista. Joko käydään vuoropuhelua tasa-arvoisten neuvotteluiden kesken, jolloin voidaan eh, kehottaa sopeuttamaan ulkopolitiikat toisiinsa, tai sitten sanotaan, ei, kun sinun pitää tehdä sitä ja tätä ja tuota ja sitten vielä tänne ja tuonne. Joten tämä ei minusta nyt oikein tämä lähestymistapa ole hyvä. Ja Kyproksen ongelman ratkaisun kohdalla, niin tässä pitäisi joustaa tulla molemmilta osapuolilta niin, että päästäisiin todelliseen ratkaisuun. Nämä ovat ehkäpä nyt ne kaikkein tärkeimmät huomiot, herra puheenjohtaja, ja tulen esittämään tarkistuksia näistä. Lopuksi vielä sanoisin, että jos nyt oikein ymmärsin, niin olen samaa mieltä edustaja Pakin lähestymistavasta liittyen viisumikysymyksiin Bosnia-Herzegovina ja Kosovon kanssa. Tämä on myös minun ryhmäni Sarah Ladfordin kanta. Meidän pitäisi huolehtia tästä asiasta yhdellä kerralla. Ja että jos me voisimme löytää jonkinnäköisen sanamuodon tälle viisumiongelman ratkaisemiselle, sitä minä tukisin mielelläni. Grazie, onorevole Neitz. Kiitoksia. Kuten näette, tämä poikkeus ei koskenut ainoastaan teitä, vaan kaikkien muiden ryhmien jäseniä. Kaikilla teillä on oikeus käyttää puheenvuoro Vigenin oman ryhmänsä koordinaattorina. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tämä on hyvä mietintö, johon meillä ei ole mitään suurempia vastalauseita. Tämä on selkeästi tehty hyvässä yhteistyössä maaesittelijöiden kanssa. Hyvä niin. Tämä ei ole tietenkään yleinen laajentumistrategia-asiakirja. Se liittyy nyt Länsi-Balkaniin, Islantiin ja Turkkiin, mutta ehkä kuitenkin olisi hyvä mainita pari yleistäkin seikkaa. Usean vuoden ajan EU:ssa ihmiset, poliitikot ovat pitäneet toimielin uudistusta tekosyynä sillä, että EU ei ole valmis lisää laajentumisiin – Lissabonin sopimuksen ratifioinnin kautta meillä on toimielin uudistus paikallaan ja silloin olisi ehkä hyvä mainita, että EUkin on nyt valmiimpi laajentumistyöhön. Lisäksi viisumivapautuskysymykset pitäisi mainita erityisesti Albania – Bosnia-Herzegovina tai yleisesti ottaen, koska tämä on tärkeä seikka koko alueelle. Ja olisi hyvä rakentaa sen varaan, mitä on jo tehty, mitä kantoja on esitetty viisumavapaudesta ulkoisen valiokunnassa. Ehkä voitaisiin toistaa osa kannoistamme. Lisäksi mielestäni tässä pitäisi muuttaa rakennetta osittain, eikä pitäisi painottaa tai ehkä tehdä lisäys, niin kohti niissä puhutaan alueellisesta yhteistyöstä, pitäisi puhua kaupan vapauttamisesta edelleen. Useimmat maat ovat tässä vähän jäljessä edelleen. Tässä komission strategia-asiakirjassa on tärkeä asia, joka tulisi mainita meidänkin päätöslauselmassamme – Eli näiden maiden kansalaiset ja hallinto pitäisi saada lähemmäksi EUta. Usein puhumme omista kansalaisistamme ja kansallisista hallinnoista, mutta tärkeää olisi se, että tiedotuspolitiikassa lähdettäisiin erityistoimiin, jotta saataisiin kansalaiset lähemmäksi EUta. Tässä ei pitäisi olla kyse ainoastaan näiden maiden hallintojen ponnisteluista, vaan meidän pitäisi huolehtia siitä, että näiden maiden kansalaiset voivat olla jatkuvassa vuoropuhelussa meidän toimielintemme kanssa. Lopulta Doris Bach ehkä juuri lähtee, mutta Albania. Olen hänen kanssaan, olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että Albania Montenegro – näiden ryhmittäminen samaan kohtaan ei ole oikein, koska kehityksen kulku on erilaista, mutta sanoisin myös, että ei voida puhua hyvistä poliittisista oloista Albaniasta ja hyvin toimivasta hallinnosta ja hallituksesta, jos lähes puolet parlamentin jäsenistä jättävät osallistumatta parlamentin työhön – Me voimme tietenkin vedota oppositioon, mutta meidän pitää lisäksi huomioida se, että ehkä siihenkin on syyt, että oppositio pysyttelee ulkopuolella. Syyt eivät ehkä ole niin yksinkertaiset. Meidän pitäisi ehkä katsoa vähän yksityiskohtaisemmin siellä tilannetta. En usko, että opposition tulisi olla parlamentin ulkopuolella maassa, joka pyrkii EU-hun, mutta emme saa sulkea silmiä siltä, että tässä on mahdollinen aito ongelma takana. Thaler, relatore. Seuraavaksi Thaler, Makedon, Makedonia esittelijä. Eh, grazie, presidente. Rad bi posebej poudaril pomembnost eh, resolucije, reporta, ki je pred nami. Mislim, da je generalno gledano to zelo dobro. Haluaisin korostaa tämän mietinnön ja päätöslauselman merkitystä. Yleisesti ottaen teksti on hyvä ja merkittävä on, että ennen joulukuuta välitämme selkeän poliittisen viestin. Länsi-Balkanin täytyy olla jatkossakin EUn etujen keskiössä. Joskus näyttää siltä, että hieman väsymme neuvotteluissa tämän alueen kanssa – ja huomio keskittyy muualle. On tärkeää, että EU käsittelee kysymyksiä myös äh, ilmastokriisin, Afganistanin, lähi ja niin edelleen osalta, mutta meidän täytyy lakaista myös kotipihamme ja löytää strategia, jolla Länsi-Balkan saataisiin integroitua. Minä odotan paljon Kreikan uudelta hallitukselta, sillä täytyy olla tärkeä rooli jota Kreikka viime vuosina on laiminlyönyt. EU ei voi olla tärkeä voimapoliittinen tekijä, jos Länsi-Balkania ei saada mukaan. Länsi-Balkan täytyy saada EU-hun. Emme voi elää siinä harhassa, että tämä alue jätettäisiin syrjään, koska ilman sitä emme voi olla menestyksekkäitä tai tuotteliaita unionina. Ja siksi mielestäni päätöslauselman ja mietinnön ajoitus on äärimmäisen hyvä. Jos on välttämätöntä, haluamme parantaa tekstejä entisestä, mutta mitään joulukuusta tai tällaista listaa tästä ei ole tarkoitus tehdä. Mitä tulee Makedonian, mielestäni teksti on varsin hyvä. Tässä puhutaan hiljattaisesta sopimuksesta rajakysymykseen Kosovan kanssa – Tämä on esimerkki siitä, kuinka vastuullisesti voidaan ratkaista vaikeita ongelmia. Pristinan ja Skopjen hallitukset ovat onnistuneet ratkaisemaan ongelman hyvin ja ne myös näyttivät meille sitten, miten Euroopan tällä kolkalla ongelmia ratkotaan. Kiitos. Nyt olemme kuulleet koordinaattoreita ja esittelijöitä ilman aikarajoituksia. Mutta katsomalla kelloon nyt täytyy valitettavasti rajata seuraavien puhujien, joita on hyvin paljon puheaikoja, enkä ole varma, voinko antaa lainkaan puheaikaa varajäsenille. Ensin John Naku, kaksi minuuttia. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας συγχαρώ για το ψήφισμα. Kiitos Kiittäisin teitä tästä, mutta minulla on kuitenkin muutama huomio. Ja huomenna esitän sitten tarkistuksia. Huomioni liittyvät kohtiin 9 ja 10. Kaikki poliittiset puolueet maassa ovat hyvin pieniä ja niillä on kohtuullisen lyhykäiset nimetkin. Ja niiden täytyisi päästä yksimielisyyteen nimistä. Puhun tässä nyt luonnollisesti Makedoniasta ja Kreikasta, joiden täytyy päästä sopimukseen. Ja emme me halua tässä tätä maata estää, mutta täytyy muistaa kuitenkin, että näiden maiden keskellä on er, kesken on eroja, eikä voi lähteä siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden vastuulla olisi se, että niiden täytyy tehdä kaikkensa, jotta voidaan ottaa uusia jäsenvaltioita mukaan. Minusta Euroopan unionin täytyy luonnollisesti antaa tukea, mutta myös kysymys on myös solidaarisuus. Kiitos. Sitten Ibrisa Cic, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Voin tukea lähes kaikkia Pakin aikaisemmin sanomaa. Pari asiaa haluaisin kuitenkin lisätä ja tähän liittyviä tarkistuksia teen huomenna. Balkanin maille yhteistä on tarve taistella järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Niktin kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, samoin kuin kansalaisyhteiskunnan tukeminen. Joten tässä on hiukan epäjohdonmukaisuutta, koska jotkut näistä asioista ovat siellä aluksi. Yhteistyö Niktit tuomioistuimen kanssa kohdassa kaksi ja sitten jotkut näistä asioista näin mainitaan uudestaan jonkun maan yhteydessä Kroatian osalta esimerkiksi halutaan erityistoimia korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Tämä asia voitaisiin mainita aluksi. Se koskisi kaikkia, muuten se on epäjohdonmukaista. Ja muuten on väärin osoittaa sormella vain Kroatiaa. Jos näin tehdään, haluaisin Serbian tekevän yhteistyötä tuomioistuimen kanssa, luovuttamalaiset ja niin edelleen. Joko siis johdantona tämä koskisi kaikkia maita, tai sitten kiinnitettäisiin huomiota kaikkiin niihin asioihin, jotka ovat mailta jääneet toteuttamatta. Bosnian osalta pakin tavoin olen sitä mieltä, että joitain asioita tulisi siellä painottaa, eikä ole tehty niin hyvää työtä joltain osin tähän mennessä, mutta – toisaalta on hyvää työtä tehty siellä. Se on jäänyt mainitsematta, joten minä teen muutamia tarkistuksia. Tukisin myös Lystä Tallerin ehdotusta, että puhuttaisiin Kosovon ja Makedonian rajasta. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Kovacev. Kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. First of all, I would like to... Uh... Kiitos. Ensin yleis, yleinen huomio, koska mehän puhumme nyt tästä päätöslauselmaehdotuksesta komissio 2009 strategiapaperista, mutta huomenna me puhumme sitten päätöslauselmaehdotuksista kustakin maasta erikseen. Meidän täytyy olla johdonmukaisia, eikä näissä tulisi olla suuria eroja tämän päätöslauselman ehdotuksen ja sitten yksittäisten jäsenvaltioiden kesken. Esimerkiksi 1.9 on asetettu Siinä on annettu kuitenkin päivämäärä mahdolliselle liittymiselle. Ja sitten sitten Euroopan parlamentin edellisellä mandaattikaudella mainittiin Makedonia ja nämä ongelmat EUn naapurimaiden kanssa liittyen koulukirjoihin ja ihan lietsontaan medioissa ynnä muuta. Minusta historiaa ei pitäisi käyttää poliittiseen argumentointiin poliittisissa asioissa. Ja Makedonian viranomaisten pitäisi myös taata niiden ihmisten oikeudet, jotka että, että nekin etniset, etniseltä taustalta eri ihmiset saisivat äh, tuoda esiin mielipiteensä. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Koppa. Kaksi minuuttia. Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για το κείμενο, το οποίο... Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut tästä tekstistä. Te todella pyritte ottamaan koko laajentumisen dynamiikan tässä esiin. Tämä käy yhä tärkeämmäksi, kun ajatellaan Turkkia. Me olemme aina vaatineet, että Turkissa Turkin osalta ei sanota jäsenyys. Tässä on Balkanista kyse laajemmin ja siksi tarvitsemme tekstin, joka osoittaa, että Euroopan parlamentti haluaa EUn kulkevan tähän suuntaan. Tässä tekstissä tunnustetaan, että edistystä on tapahtunut Ja ajatellen Bramertin viimeisiä kannanottoja Serbian edistyksestä yhteistyössä ekti-tuomioistuimen kanssa. Ilmeisesti tuossa on edelleen vastustusta. Tämä tulee yksipuoliseen täytäntöönpanoon, mutta tässä pitää kuitenkin painottaa myönteisiä seikkoja edelleen. Lisäksi kahdenväliset asiat eivät ole tärkeitä, eivätkä voi olla laajentumisen tiellä, jäsenyyden tiellä, mutta tärkeää on ymmärtää realiteetit. Meidän on pohdittava sitä, mitä ongelmia voidaan ratkaista ennen jäsenyyttä. Mitkä asiat joka tapauksessa voidaan ratkaista, ottaen huomioon jäsenyysnäkymät. Turkin osalta olisin numeroitteiden kanssa – samaa mieltä siitä, että täydentämisen tarvetta on. Selkeää on se, että on tärkeää viitata hyviin naapuruussuhteisiin, erityisesti Kreikan kanssa. Kämmenellä on ollut sotilaallisesti ongelmia, eikä se käy tässä yhteydessä päinsä. Seuraava puheenvuoro. Merci beaucoup, monsieur le président. Deux mots sur euh, l'Islande, le point 16 Muutama huomio. Kohta 16 Islannista. Mitä tulee Islannin viranomaisiin, he ovat olleet hyvin nopeita. Vain kuukaudessa he ovat vastanneet komission kysymyksiin. Sen voi kykenimme totemaan, kun me tapasimme tämän maan suurlähettilään, joka on nimitetty pääneuvottelijaksi. Herra Johannesson toi esiin toivomuksensa, että komissio nopeasti vastaisi tai reagoisi tähän Islannin lähettämään kyselylomakkeeseen. Se on tärkeää, koska meidän täytyy huomioida myös toinen asia, joka liittyy yleisen julkisen mielipiteen äh, äh, hajoamiseen tavallaan kaikissa puolueissa liittyen äh, EU-jäsenyyteen. Tapasimme Islannin parlamentin valtuuskuntia ja meidän täytyy huomioida tämä hajautuneisuus yleisessä mielipiteessä ja poliittisissa puolueissa liittyen jäsenyyteen. Ja tulen esittämään tarkistuksen Islantiin. Honorevole Preda. Kiitos Preda. Seuraavaksi Mavro Nikolas, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa tästä tekstistä jotakin koskien Turkkia ja erityisesti Kyprosta. Teksti ei ole näiltä osin tyydyttävä. Tässä on kyse Kyproksesta, joka on EUn jäsen, sitä ei saa unohtaa. Turkki ei ole vielä edes täytäntöönpannut Ankaran pöytäkirjaa. Se ei ole EUn jäsenvaltio, aivan kuten niin kuin Kypros. Ja se ei ole edelleenkään avannut lentokenttiä eikä satamia. Ja tähän asti keskusteluissa Turkki ei ole osoittanut mitään avautumista. Puhutaan aina kahden valtion välisestä ratkaisusta. Me teemme tarkistuksia liittyen kysymyksiin, jotka oikeastaan koskevat koko EUta. Joulukuussa edistystä mahdollisesti nähdään mutta siis Turkin ja Kyproksen välillä, mutta emme saa unohtaa, että Turkin ja Kyproksen välinen ongelma koskettaa koko EUta. Kiitos seuraavaksi kuka. I will tell you what my... Kiitos puheenjohtaja. Minä kerron huolenaiheeni. Me tässä nyt pistämme samaan päätöslauselmaan monia hyvin erilaisia valtioita, hyvin erilaisia jossain tapauksessa. Minusta tuntuu, että asiakirjan tulisi olla hyvässä tasapainossa. Sen pitäisi siis löytää hieno tasapaino ja mielestäni tässä asiakirjassa on tietty tasapaino. Doris Back Janne Neits ovat maininneet muutamia tarkistuksia. Minusta tuntuu, että hyvä tasapaino voidaan löytää, mutta meidän pitäisi muuttaa tätä hienosäädön kautta. Jos puhutaan yksityiskohdista jokaisen maan osalta, niin mielestäni lähdetään väärälle tielle, koska tässä tapauksessa mielestäni – tässä ehkä painotettaisiin enemmän jokaista maata, mutta tämän pitäisi olla selkeä asiakirja, joten toivon, että te olette johtoroolissa siinä, että saadaan tänään tyyppinen asiakirja hyvässä tasapainossa. Kiitos. Grazie, Kiitos. Sanon tämän jo nyt, kuten sanoin jo halussakin. Halusin antaa teidän kommenteillenne mahdollisimman paljon tilaa. Nyt vielä Kasuliides kaksi minuuttia. Uh, Kiitos. Halusin kommentoida edustaja Näitsin puheenvuoroa. Hän sanoi, että meidän tulisi puhua molemmille osapuolille, kun yritämme ratkaista Kyproksen ongelmaa. Kysymys kuuluukin, ketä nämä osapuolet ovat, koska eh, ottaen huomioon erityisesti Turkin, niin Turkin mukaan nämä ovat nämä kaksi yhteisöä Kyproksella. Ja silloin meidän pitäisi puhua siitä, mikä on Turkin velvollisuus ehdokasvaltiona, joka on näiden kahden osapuolen ulkopuolella ja sillä on kuitenkin sitoumuksia liittyen eh, Kyproksen eh, turvaotsakkeeseen. Eh, Grazie onorevole Casulidis. Passiamo... Kiitos. Seuraavaksi varajäsenet. Svensson, kaksi minuuttia. Tack så mycket, herr president. Kiitos puheenjohtama sananen kohdasta 11 on hienoa, että kurdikysymys otetaan esiin. Olen sitä mieltä, että tässä kohdassa pitäisi konkreettisemmin mainita myös kristilliset vähemmistöt Turkissa, koska on ihan yleisesti tietoutta siitä, että on olemassa jännitteitä hallituksen ja kristillisten yhteisöjen välillä. Kouluja on suljettu ja omaisuutta on takavarikoitu. Ja tässä tekstissä sanotaan, että hallitus on ryhtynyt, on ryhtynyt vuoropuheluun esimerkiksi muslimiyhteisöjen kanssa. Minun mielestäni voitaisiin kyllä puhua hieman selkeämmin, mistä kristityistä ryhmistä on kysymys ja millä tavalla konkreettisesti niitä on kohdeltu ja niiden toimintaa estetty. Sitten herra puheenjohtaja, haluaisin myös, kuten monet muutkin täällä sanoneet, että Turkki eh, vetäytyy tässä itäänpäin ja minusta on erittäin tärkeää, että tätä ei saa ymmärtää, niin kuin monet ovat sanoneet, että tämä tarkoittaisi sitä, että Turkki on lyönyt eh, oven kiinni. Minun puolueeni eh, toive on se, että neuvottelut jatkuisivat positiivisella tavalla niin, että me näkisimme Turkin EUn jäsenenä. Grazie, onorevole Svensson. La parola al collega Kiitos. Seuraavaksi Weigel, joka on Kroatian varjostelija. Presidente, eh, jaz bi rad priznanje. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa tästä lyhyestä, mutta kattavasta tekstistä. Minäkin olen sitä mieltä, että tätä tekstiä ei tulisi laajentaa. Minulle sopii se, että kohta kolme muotoillaan varovaisesti kun puhutaan kahdenvälisistä ratkaisemattomista kysymyksistä. Ja tässä on sanottu, että nämä kuuluvat kahden osapuolen ratkaistavaksi. Kun rajakysymyksistä puhutaan, merkitys voi usein olla suurempi ja siksi haluaisin esittää tarkistuksen tai mä toisella sen muotoilun kohtaan kolme. Kun Kosovosta puhutaan, mielestäni pitäisi painottaa hallituksen vastuuta serbivähemmistön suuntaan. Tämä on ratkaiseva osa suhteita naapuriinsa olevan Serbian. Kosovon serbit eivät tunne oloaan turvalliseksi ja riittävän suojatuksi. Lisäksi ehdottaisin, että Albania ja Montenegro käsiteltäisiin kahdessa eri kappaleessa kahtena valtiona. Ei siis niin, että nämä käsitellään yhdessä kohdassa, vaan että tässä mainitaan erikseen kunkin maan saavutukset. Honorevole, ehm, Dunque eh, mm, abbiamo un problema con gli Nyt on tulkkeihin liittyvä ongelma. Pyydän seuraavaa puhujaa käyttämään vielä vähemmän kuin kaksi minuuttia. Sitten minun on annettava puheenvuoro vielä komissiolle. Ja vielä itsekin minun täytyy esittää lyhyet loppusanat. Eli seuraava puhuja, mutta alle kaksi minuuttia, jos pystytte siihen. Siis tuossa on elitikos, me Puheenjohtaja, te puhuitte lyhyesti, joten näin minäkin teen. Kiitos ensinnäkin tästä tekstistä. kannatan sitä, että Balkanin maille annetaan eurooppalaiset näkymät, mutta niiden täytyy kuitenkin pitäytyä kriteereissä ja täytäntöön panna vaatimuksia. Ja tämä on myös hyvän, tämä on siis tärkeää ja myös se, että hyvää naapuruspolitiikkaa harjoitetaan. Tämä on Balkanin kannalta tärkeää. Emme voi lähteä siitä, että huonojen, että huonot naapurussuhteet johtaisivat siihen, että EU-jäsenyys ei toteutuisi, mutta tällä on kuitenkin vaikutuksia. Se otetaan tähän päätöslauselmatekstiin mukaan. 3.90 ja 11 tarkistukset puhuvat hyvien naapuruussuhteiden kunnioittamisesta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Kiitos. Seuraavaksi komissio. Timo Summa. Ja mahdollisimman lyhyt puheenvuoro, kuten pyysin. Kiitos. Honorable members, I would like to thank the president. Arvoisat jäsenet, haluaisin kiittää puheenjohtajaa tästä päätöslauselmasta, joka on hyvin pitkälti samankaltainen kuin komission laajentumistrategiapaperissa. Vain muutama huomio tiettyihin asioihin ja ehdotuksia tulemme myös tekemään sihteeristölle. 1.2, jossa puhutaan ICTYstä. Neuvostossa sanotaan, että täysi yhteistyö ICTYn kanssa on tärkeää. Kohdassa 10 Fyromista olisi hyvä painottaa, miten tärkeää olisi ratkaista nimikysymys ja sillä tavalla poistaa yksi este tämän maan integraatiolta unioniin. Kohta 11. Turkki on tehnyt edistysaskelia täyt, kohdattakseen täysin Kööpenhaminan kriteerit voidaan todeta, että artikla 301 Turkin rikoslaissa ei sitä enää käytetä vapauden ja sananvapauden rajoittamiseksi ja että Turkin yhteiskunnan keskustelu on vapautumassa ja avautumassa. Vuoden 2008 laki äh, säätiöistä ja vuoropuhelu puhelu, jonka, johonka hallitus on lähtenyt Alevin kanssa ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa on toimeenpantu. Mutta voidaan myös todeta, että sananvapauslaki ja uskonnonvapauslaki eivät anna tarpeeksi takeita Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti. Kohdasta 15. Albania on kutsuttu kahta, Albania on pyydetty kahteen otteeseen käynnistämään uudistuksia. Sovittuja toimia ei ole toteutettu. Mitä tulee Islantiin, Islannin lainsäädäntö on hyvin pitkälti aki komiteerin mukainen, mutta Kööpenhaminan kriteerien mukaisesti täytyy mainita, hyvin vakaat demokraattiset perinteet tässä maassa. Siinä kaikki. Kiitos herra puheenjohtaja. Grazie, la sua concisione è Kiitos. Erittäin tiivisti puhuttu. Yritän pyrkiä samaan. No niin, otin nyt huomioon nämä eri näkökohdat. Ne olivat kriittisiä, Albania, Montenegro, näiden asioiden erottaminen toisistaan, koko Turkki, ongelmavyyhti, Fyrom. Ja sitten tässä oli vielä muita kysymyksiä, jotka eivät koskettele yksittäisiä valtioita, vaan esimerkiksi kaupan vapauttamista tai Serbian yhteistyötä Haagin tuomioistuimen kanssa. Olen täysin halukas tekemään yhteistyötä teidän kaikkien kanssanne tarkistusten pohjalta. Kuten tiedätte, huomenna